Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Pyytäisin kaikkia läsnäolijoita istutumaan. We are on... Tämä on ylimääräinen kokouksemme. Olemme netissä seurattavissa, joten lähdetään heti liikkeelle. Meillä on tänään tärkeitä aiheita esityslistalla. Kokouksen esityslista on asiakirjojenne joukossa. Kollegat, kuuletteko, mitä täällä puhun, vai ettekö lainkaan? I don't like use this. En mielelläni tätä käytä, puheenjohtaja Nuja, mutta mahdotonta täällä on toimia ilman tällaista välinettä. Esityslista on asiakirjojen joukossa. Jos kommentteja ei ole, niin esityslista voidaan hyväksyä ilman muutoksia. Haluatteko käyttää puheenvuoron esityslistastako? Ei, no sitten nyt esityslistasta vain voimme hyväksyä esityslistan. Kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitusasiat. Puheenjohtajan ilmoitusasioita ei ole. Viime viikolla meillä on viisiosainen valiokunnan kokous ja kaikki ilmoitusasiat on teille ilmoitettu viime viikolla. Nyt päästään esityslistan kohtaan kolme. Euroopan energiaunionin luominen. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Sefkovicin. Varapuheenjohtajana hän on vastuussa energiaunionista. Arvoisa varapuheenjohtaja Parahin Maros, olemme usein isännöineet tapaamisiamme viime kaudella, mutta tällä kaudella vastuualue on uusi. Aikaisemmin toimielinten väliset suhteet, nyt energiaunioni. olette olitte varapuheenjohtaja myös viime kaudella, mutta nyt meillä on siis tämä energiaunioni aihe ITRE-valiokunnan vastuualueena. Olemme valmiita käymään hyvin perinpohjaisia neuvotteluita, keskusteluita tästä aiheesta, koska tämä on yksi ihan tärkeimpiä ajatuksia tulevalle viisivuotiskaudelle – parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa myös. Tätä keskustelua varten olemme varanneet kaksi tuntia aikaa. Koko keskustelua varten siis. Joten meidän tulisi saada tämä päätökseen noin viideltä. Could ask you for uh, opening remarks. Voisinko pyytää teitä esittämään nyt alustuksen ja sitten lähdemme keskustelemaan. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, uh dear President Buzek, dear Hyvä puheenjohtaja Busek, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Haluan ensinnäkin todeta, kuinka vaikuttunut olen siitä, miten suuri mielenkiinto kohdistuu tähän kokoukseen, kuinka moni teistä haluaa keskustella energiaunionista. Näin ollen olen kiitollinen Euroopan parlamentille aivan erityisesti tälle valiokunnalle siitä, että tämä ylimääräinen valiokuntakokous on järjestetty. On selvää, että energiaunionin hanke on hyvin tärkeä Euroopan kansalaisten kannalta ja se on tärkeää myös unionin kannalta. Energiaunionin perustaminen on selkeästi yksi eh, Junckerin komission pääprioriteeteista. Olen iloinen, että jo nyt voin lyhykäisesti esitellä niitä ajatuksia, joita tällä hetkellä työstämme. Hyviä ehdotuksia syntyy aina hyvien keskustelujen tuloksena. Tiedän, että monet teistä ovat energia-alan asiantuntijoita ja olette jo käyneet syvällisiä keskusteluja tästä aiheesta. Sen takia haluan korostaa, että olen täällä myös kuuntelemassa kuuntelemassa teidän näkemyksiänne prioriteeteista, huolistanne ja myös teidän ajatuksestanne. Tiedän, että jotkut valmistelevat myös kirjallisia kannanottoja energiaunioniin. Varmasti jotkut myös ottavat henkilökohtaisella tasolla minun yhteyttä ja käymme keskustelua näistä aiheista. Haluaisin vain todeta, että me olemme valmiita ja minä henkilökohtaisesti olen valmis lähiviikkoina – teidän kanssanne tekemään yhteistyötä, jotta saamme mahdollisimman kunnianhimoisen energiaunionin hankkeen. Tämänpäiväinen kokous on todellakin järjestetty hyvänä ajankohtana. Nyt tarkoitus on viimeistellä tekstiä. Kovasti odotan keskusteluamme tämän lyhyen alustuspuheenvuoron jälkeen. Työn aikataulu on sellainen, että haluaisimme esitellä ja toivottavasti myös hyväksyä kollegiossa helmikuun lopussa tämän hankkeen puheenjohtaja Busekki totesikin, että toimimme sitten niin, että te todella saatte ensimmäisenä tiedon energiaunionin hankkeesta ja sitten voimme tätä kautta saada puitteet parlamentin ja komission ja neuvoston yhteistyölle, jotta voimme näissä uusissa puitteissa sitten viedä asiaa eteenpäin. Hyvät kollegat, hyvät ystävät, nykykomissio lupasi toimia toisella tavalla, olla erilainen, toimia isosti isoissa asioissa ja toimia merkittävästi niissä asioissa, joilla on suuri vaikutus kansalaisten elämään Euroopan unionissa. Kyse on siitä, että varmistamme, että lämmityskustannukset ovat kohtuulliset eh, huolimatta geopoliittisista tilanteesta maailmalla. Täytyy muistaa myös PK-yritykset ja varmistaa se, että ne voivat ostaa kilpailukykyisellä hinnalla energiaa ja olla näin kasvun moottorina ja luoda työpaikkoja, jotka ovat elintärkeitä jatkossa. Tarkoitus on myös toimia niin, että Helsingissä tai Portossa tutkijat voivat käyttää ajattelukykyään ja tehdä keksintöjä, eikä heidän tarvitsisi mennä Yhdysvaltoihin tai Kiinaan – vaan että saisimme Euroopan johtoasemaan tällä alalla. Kyse on myös siitä, että takaamme minun lapsilleni, teidän lapsillenne, Bratislavassa tai missä tahansa kylässä tai kaupungissa Euroopassa. Takaamme heille sen, että he ja heidän lapsensa eivät joudu maksamaan aiempien sukupolvien ympäristövirheiden kustannuksia. Nämä Tavoitteet voivat toki kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta kyllä ne ovat mahdollisia. Poliittinen ilmasto on nyt sellainen, että todella saamme energiaunionin liikkeelle. Myös nykyinen geopoliittinen tilanne itärajoillamme on ikävä kyllä johtanut siihen tilanteeseen, että energiaturvallisuus, huoltovarmuus tällä alalla on entistä tärkeämpi. Meillä on myös puitteet teet, jotka mahdollistavat kunnianhimoisen tavoitteen toteutumisen Pariisissa. Nyt muutkin kuin EU osoittavat valmiutta ja halua vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Meillä on myös uusi komissio, joka vie eteenpäin toimivaa kestävää energiaunionia ja ilmastopolitiikkaa. Meillä on myös investointisuunnitelma, Junckerin investointisuunnitelma. Tarkoitus on saada uutta vauhtia energiasektorin. Kaikki tämä osoittaa sitä sitoutumista ja poliittista tahtoa, kriittistä massaa, jonka olemme saaneet tämän asian eteenpäin viemiseksi. Sen takia katsonkin, että meillä on nyt tilaisuus saada tämä toteutumaan. On oikea hetki ottaa iso askel eteenpäin ja sen takia on varmistettava, että – todella tartumme tähän tilaisuuteen. Hyvät naiset ja herrat, huomattavasta edistyksestä huolimatta viime vuosina todella olemme saaneet edistystä aikaan. Täytyy olla vilpitön ja todeta, että nykyiset energiapolitiikat eivät ole kestäviä sanan kaikissa merkityksissä. Hin, öljyhinta on kovin heiluvainen ja se johtaa ennustamisen vaikeuksiin sekä pitkällä että keskipitkällä aikavälillä. Energiaa tulee EUn ulkopuolelta muutamista maista, jotka käyttävät energiahintoja poliittisena välineenä ja näin joudumme jatkuvaan hinta volatiliteettiriskiin. Joitakin merkkejä näette tästä ensimmäisestä kuvasta, kuinka paljon me käytämme tuontiöljyyn, kaasuun, kuinka pitkälti me olemme riippuvaisia siitä, mitä kolmannet osapuolet meille toivot, toimittavat Euroopan unionissa 90 prosenttia öljystä, 66 prosenttia kaasusta, 46 prosenttia kiinteistöpolttoaineesta tulee ulkopuolelta ja kuusi jäsenvaltiota on sataprosenttisesti Venäjän kaasusta riippuvaisia. Tämä todella tuo esille geopoliittisesti sen, mitä meidän on tehtävä, miten voimme lisätä riippumattomuutamme, energiaturvaa, miten täytyy luottaa uusiutuviin energianlähteisiin, koska niitähän meillä on omassa takaa. Täytyy myös toimia rehellisesti ja sanoa, että energiajärjestelmämme on sirpaloitunut. Meillä on 28 kansallista siiloa ja osa mantereesta ei ole vielä riittävästi integroitunut mantereen laajuisesti järjestelmään. Tästä kuvasta näette, minkälaista erilaista politiikkaa eri maissa ja eri alueilla toteutetaan, kun ajattelemme kapasiteettia ja markkinoiden kehitystä. Minkälaisia kapasiteettia ja markkinamekanismeja kehitetään, nehän ovat tarpeen, kun varmistamme sen, että uusiutuvat energialähteet nostetaan asianmukaiselle tasolle näiden mekanismien avulla. Pitääkö tätä kapasiteettia sitten rakentaa kaikkialle Eurooppaan? Tarvitaanko sitä joka maahan? Pitääkö meidän maksaa näin korkeaa hintaa? Vai voisimmeko löytää parempia eurooppalaisia ratkaisuja? Olisitte varmasti kanssani samaa mieltä, että tässä tapauksessa Eurooppa on vastaus kun katsotte uusiutuvan energian tukijärjestelyjä, kuinka korkeita hintoja me maksamme, että ei ole alusta saakka otettu käyttöön eurooppalaista järjestelyä, vaan turvaudutaan kansallisiin järjestelyihin. Kun olen kuunnellut aivoriihiä, erilaisia ajattelupajoja ja niiden näkemyksiä ja lukenut tutkimuksia, niin yksi luku, joka oli aika lailla ällistyttävä, oli se, että jos lähdemme uusiutuvien tuesta ja olisimme lähteneet jo alusta saakka Euroopan tasolla, niin olisimme voineet säästää 140 miljardia euroa. Valtava rahasumma. Meidän on käytettävä tehokkaammin ja paremmin tällaisia rahasummia jatkossa. Toinen Euroopan ongelma on se, että kun monet meistä palaavat lämpimiin koteihinsa, niin meillä on edelleenkin valtava määrä eurooppalaisia kotitalouksia. Heillä ei ole riittävän lämmintä kotonaan. Ihmisillä, asukkailla ei ole varaa lämmittää riittävästi kotejaan. 10 prosenttia kotitalouksista on energiaköyhiä. Eurooppa on maailman suurin talousalue. Meidän on pärjättävä tässä paremmin ja on varmistettava, että ongelma jatkossa ratkaistaan. Kyse ei tietenkään ole pelkästään kotitalouksista. Myös EUn yritykset kärsivät yli kolme kertaa korkeammista energiakustannuksista kuin amerikkalaiset kilpailijansa. Tämä on totta kai valtava taakka teollisuudelle ja taloudellemme. Kun puhumme teollisuudesta ja aurinkopaneeliyrityksistä, niin yksikään top 10 oleva ei ole eurooppalainen yritys. Energiaa tuhlataan aivan liikaa. Me emme ole vielä saaneet vähähiilistä taloutta ja ö, yhteiskuntaa. Me tarvitsemme yritysten ja kaikkien osapuolten sitoutumista tähän tavoitteeseen. Aivan niin kuin kuulemisessani esitin, energia unioni suunnitelma, jonka kautta aiomme kehittää niitä välineitä ja tarttua niihin haasteisiin, jotka juuri kuvailin. Oikeastaan voisin kuvailla niitä viittä ulottuvuutta, jotka kaikki liittyvät toinen toisiinsa. Helmikuussa sitten ehdotamme konkreettisia toimia tällä alalla. Käyn nopeasti lävitse nämä pääulottuvuudet. Ensinnäkin nykytilanteesta käy aivan selväksi, että meidän on tehostettava toimitusvarmuutta solidaarisuuteen ja luottamukseen pohjautuen. EU on suurin energian tuoja. Tuomme yli 400 miljardia energiaa joka vuosi. Me olemme riippuvaisia ja tämä johtaa eri toimiin. Meidän on ensinnäkin toivottava energiatehokkaammin, on varmistettava, että meillä on myös kotimaisia energialähteitä – lähteitä sekä tarjontaa on monipuolistettava. Niin ikään South Stream-tarina on tästä meille hyvänä oppina. Se on myös mahdollisuus. Avoimuutta tarvitaan myös hyvin monimutkaisissa kaasusopimuksissa. Yhdessä korkean edustajan Mogherinin kanssa meidän tulee saada aikaiseksi johdonmukainen energiadiplomatia myös EUn tasolla. Me olemme maailman suurin talous, suurin energia-asiakas. Kyllä meitä tulee kohdella kunnioituksella asianmukaisesti. Toisena ulottuvuutena ehdotan, että rakennamme sisäiset energiamarkkinat, yhtenäismarkkinat, jotka ovat kilpailukykyiset. Me olemme ottaneet tässä jo ö, olemme jo päässeet eteenpäin, mutta me tarvitsemme sellaiset markkinat, joissa energia voi virrata vapaasti niin, että yritykset voivat kilpailla vapaasti, tarjota parhaita hintoja ja huolehditaan myös ympäristö- ja yhteiskunnallista näkökohdista. Meidän täytyy poistaa teknisiä ja säätelyesteitä jäsenvaltioista. Tämä ei tietenkään tapahdu kädenkäänteessä. Ensimmäisenä askeleena tarvitsemme vahvempaa alueellista yhteistyötä eurooppalaisissa puitteissa. Olen hiljan käynyt paikallisten yritysten ja kaupunginjohtajien kanssa vuoropuhelua ja tämän pohjalta olen vakuuttunut, että voimme luoda energiaunionin vain niin, että äh, kansalaiset, paikalliset toimijat ja kaupungit ovat tässä aktiivisesti mukana. Tarvitsemme älykkäitä kaupunkeja. Kansalaiset on kytkettävä ihan kirjaimellisesti tähän prosessiin mukaan, jotta saamme nämä tarvittavat muutokset aikaiseksi. Ja kolmas hyvin tärkeä ulottuvuus, jota ehdottaisin, on se, että lisäämme energiatehokkuutta. Niin kuin tiedämme, tiedämme puhtain energia on se energia, jota me emme käytä ollenkaan. Jos käytämme vähemmän, saastutamme vähemmän, maksamme vähemmän ja toimimme kestävästi. Meidän täytyy muistaa myös toimitusvarmuus, kilpailukyky ja kestävyys. Kuluttajilla on tässäkin keskeinen rooli. Tutkimus toisensa jälkeen osoittaa, että kuluttajat voivat hyötyä valtavasti markkinoiden ja energiatehokkuuden kehittymisestä. Hiljan minulla oli kaksi kokousta. Ensin minulle kerrottiin, että 90 prosenttia talouksista on tehottomia energian käytön kannalta. Ja toisessa kokouksessa tapasin sijoittajia, yksityisiä sijoittajia ja eläkesäätiöitä. Ja he totesivat, että heillä on 9 biljoonaa euroa pääomia käytössään ja totesivat, että ovat hyvin, kehi, hyvin kiinnostuneita energiatehokkuudesta rakennuskannassa. Eli nyt täytyisi saada liike aikaiseksi, jotta yhteys löytyisi ja saisimme energiatehokkaampaa rakennuskantaa Eurooppaan. Näin voisimme yrityksiä, kuntia, kunnanjohtajia auttaa. Emme pelkäisi tehtävän monimutkaisuutta, vaan auttaisimme toimijoita ja saisi tämän prosessin liikkeelle. 40 prosenttia energiasta käytetään lämmitykseen ja viilennykseen. Varmasti energiaa voitaisiin käyttää paremminkin ja älykkäämmin. Neljäntenä hyvin tärkeänä ulottuvuutena korostaisin sitä, että on tarpeen vähentää hiiliintensiteettiä taloudessa. Nyt olemme matkalla Pariisiin ja tämä tie johtaa myös energiaunioniin. Lokakuussa sovimme siitä, että leikkaamme kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosentilla. Tätä liikettä ei saa nyt pysäyttää. Limassa Euroopan unioni teki hyvää yhteistyötä ja korkeaedustaja Mogherini yhdessä komission jäsen Arias Kanjeten ja minun kanssa, kanssani sovimme, että säilytämme tämän yhteistyön ja yhteisen äänen. Tuomme sen selkeästi kuultaviin. Teemme kaikkemme, jotta Pariisi onnistuu. Kysehän ei ole pelkästään Euroopasta, vaan todella ilmasto tätä kaikkea tarvitsee. Toki läksyt myös on tehtävä huolellisesti kotirintamalla ja rohkaisenkin kaikkia tekemään kunnianhimoisen sopimuksen markkinavakausreservistä niin, että voimme jatkaa työtämme, erityisesti kun tarkistamme päästökauppajärjestelmää. Sitä kovasti jo odotetaan liike-elämässä. Meidän on lisättävä ponnisteluja uusiutuvan energian alalla. Puheenjohtaja Juncker totesi, että energiaunionin pitäisi olla ykkösasemassa uusiutuvan energian osalta. Meidän täytyy parantaa juoksuamme, kun haluamme liikennesektorilla päästä hiiliriippuvuudesta eroon ja kasvihuonekaasu päästöistä eroon? Ja viidenneksi, miten voimme saada investointien tutkimuksen ja innovaation kautta lisää uusiutuvien energiakäyttöön? Investoinnit ovat välttämättömiä, ei pelkästään vaihtoehtoisen energian, vaan myös niin, että huomioimme nykyisen energian käyttömme teknologinen johtoasema luo valtavat vienti- ja teollisuusmahdollisuudet ja tätä kautta edesauttaa kasvua ja työllisyyttä. Tiedän, että tämä on teille korkea, korkeassa prioriteettiasemassa ja tästä te keskustelette myös seuraavassa esityslistan kohdassa. Nämä viisi ulottuvuutta, jotka esittelin teille, muodostavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Se kattaa kuljetuksen, kilpailun, maanviljelyksen ja myös teollisuuspolitiikan tässä lyhyessä ajassa. En voinut tietenkään mainita kaikkia ulottuvuuksia, mutta olen vakuuttunut siitä, että kunnianhimoiset tavoitteemme ovat selvillä. Minulla on henkilökohtainen vastuu varmistaa, että nämä politiikan alat toteutetaan sopusoinnussa. Pääsemme tällaisesta siiloajattelusta eroon siellä, missä sitä vielä on, ja tuomme kaikki toimijat saman pöydän ääreen ja varmistamme, että heillä on sama päämäärä, samat tavoitteet kirkkana mielessä. Energiaunioni vaatii myös uskottavaa hallintojärjestelmää. Muistan, että jotkut paikalla olijoista lähettivät puheenjohtaja Junckerille, komission jäsen Arjas Kanietelle ja minulle tästä aiheesta kysymyksiä. Minä otan teidän huolenne hyvin vakavasti. Tunnen parlamentin ja olen samaa mieltä siitä, että parlamentti on lainsäätänä, lainsäätänä keskeisessä roolissa, kun aiomme toteuttaa energiaunionin. Tästä syystä, kunhan energiaunionin strategia hyväksytään kollegiossa noin kuukauden kuluttua, ensimmäiseksi tulen parlamenttiin tapaamaan teitä. Esittelen teille äh, puitestrategian teille Euroopan parlamentin jäseninä. Toimin näin, koska me, äh, minä tarvitsen teidän tukeanne ja luotan tukeenne. Me saamme tämän muutoksen aikaiseksi vain sitä kautta, että saamme vahvaa tukea Euroopan parlamentilta. Jos sallitte puheenjohtaja, loppuun totean vielä, että mielelläni vastaan Euroopan parlamentin jäsenten kysymyksiin. Kiitoksia vielä kerran kutsusta ja siitä, että sain näin runsaasti puheaikaa. Kiitos, kiitos arvoisa varapuheenjohtaja tästä alustuksesta. Jatketaan samaan tyyliin, siis kun kuulemistilaisuudessa energisesti puhuitte monista tärkeistä asioista ja kiitos myös siitä, mitä olette saanut aikaan toimielinten välisten suhteiden osalta. Tiedätte kaiken yhteistyöstämme. On tärkeää meille, että olette valmis esittelemään parlamentin jäsenille tuoreiltaan ajatuksianne ja ehdotuksianne energiaunionin osalta. Tämä on meille hyvin tärkeää. Seuraavana antaisin puheenvuoron koordinaattoreillemme. EPP-ryhmän nimissä. Kristian Skaris, olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos todellakin Hanna Sefcovic yleiskatsauksesta sen osalta, mitä te olette tekemässä. Kuten tiedätte, meidän valiokuntamme parhaillaan käsittelee aloitemietintöä energiavarmuudesta, joka olisi tärkeä komission kannalta ottaa huomioon Valmisteltavissa kokonaisesitystä. Haluaisin sitä kysymyksen, joka koskee kahta ensimmäistä asiaa, jotka, jotka liittyy tähän toimitusvarmuuteen sisämarkkinoilla. Hiukan tästä taustasta. Kaksi viikkoa sitten ymmärsin, että kävitte Moskovassa. Tämä Miller sitten yhtäkkiä sanoo, että ystäväni alapa rakentaa nyt yhteyttä Turkkiin shokkiin, koska Ukraina tulee kaasua pariin vuoteen. Jos et rakenna tätä yhteyttä, kaasu myydään muualle. Hyvin rakentava lähestymistapa kumppanuudelle. Minusta tämä korostaa hyvin sitä, minkälainen kumppani meillä on ja minkälaisia haasteita meillä on, ajatellen ennustamattomuutta. Kysymys kuuluukin, mitä itse asiassa voidaan tehdä? Markkinamme ovat eh, rikkonaiset, mutta jos me puhumme käyttäen tällaista eufemismia itäinen kumppani, tarkoitamme Venäjää. Kaikki jäsenvaltiot, kaikki yhtiöt jäsenmaissa, niillä on kahdenvälistä keskustelua venäläisen toimittajan kanssa, ne saavat sopimuksen A, maassa A, maassa B, maassa sen ovat erilaisia. Millerillä on kaikki kortit kädessään. Komissio saa sitten vasta jälkikäteen tietää, mitä on tapahtunut. Tuletteko te tekemään erilaisen toimintatavan, eli että puhutaisiin yhdellä äänellä 500 miljoonan markkinoiden puolesta, jotta saataisiin parempi sopimus. Mutta jos te teette tämän, miten tämä sitten tehdään? Siksi, että nämä sopimukset ovat usein yksityisten yhtiöiden tekemiä, jotka harjoittavat yhteistyötä omien hallitustensa kanssa, ja nämä yhtiöt mielellään paljastaa näitä tietoja. Jotta varmistettaisiin parantaisiin toimitusvarmuutta, jotta saadaan ainakaan lisää tehokkuutta, jotta käytetään enemmän omia ö, resursseja, tämä kaikki paranee, mutta siitä huolimatta me edelleen tulemme tuomaan kaasua huomattavia määriä idästä. Mitä te ehdottaisitte, jotta parantaisiin sitä tapaa, jolla harjoitamme ö, liiketoimintaa tällaisten yritysten ja henkilöiden kanssa kuin herra Miller? Kiitos oikein paljon, hyvä kollega. CD-ryhmän nimissä Kollega Danika. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja puhua Romania. Aș dori să vă întreb cât are vedere Comisia să vină cu o propunere de... Haluaisin esittää kysymyksen. Milloin komissio esittää ehdotuksen energiatehokkuusdirektiivin päivittämisestä ja rakennusten energiatehokkuudesta? Haluaisin, että uusi ehdotus huomioi kaikista heikoimmassa asemassa ja köyhin asemassa olevien kuluttajien ja köyhimpien kuluttajien aseman. Te totesitte, että me tarvitsemme energiaunionia talouden näkökulmasta, jotta saamme kestäviä työpaikkoja ja kasvua. Vuoteen 2020 meillä on sellaisia ennusteita, jossa todetaan, että Euroopan taloudessa energia muodostaa huomattavan osan kustannuksesta. Meillä on 20 prosentin tavoite määriteltynä. Miten tämä sitten sijoittuu teidän suunnitelmaanne? Ja toiseksi, jos kaikki ovat samaa mieltä siitä, että on luotava työpaikkoja, työpaikat on säilytettävä Euroopan alueella. Toki tämä pitää paikkansa, mutta teollisuus, joka käyttää paljon energiaa, on hyvin huomattava toimija teollisuus tarvitsee sellaiset puitteet, jotka ovat pysyvät, vakaat, niin että teollisuus voi vastata kilpailuun Euroopan sisällä ja ennen kaikkea Euroopan ulkopuolella. Miten me voimme taata tällaiset puitteet teollisuudelle? Ennen kaikkea, kun huomioimme sen, että energiahinnalla on vaikutus liiketoimintaan. Miten me toimimme niin, että hinta olisi paremmin ennustettavissa jatkossa? Tällähän on vaikutus myös siihen, miten jäsenvaltiot tukevat tai eivät tue uusiutuvia energianlähteitä. Kun lähdemme liikkeelle siitä, mitä te totesitte, ottaisin esimerkiksi tässä Romanian tilanteen. Meillä on jo tuulivoimaa omalla alueellamme, mutta sitä myödään markkinoilla 10-15 prosentin hinnalla näiden ongelmien takia. Za, za wypowiedź. E, jako następny mówca w imieniu... Kiitos. ESR-ryhmän nimissä. Edustaja Kovalczyk. Przewodniczący. E, kiitos. Ja kiitos siis myös komission edustajalle alustuksesta, josta selvästi kävi ilmi, mikä on EUn tulevaisuus ajatellen energiaunionia? Voit todeta ensinnäkin seuraavaa. Itse asiassahan tämä kaikki todellakin tiedetään. Tämä, mistä te puhuitte, siitä on puhuttu jo jonkin aikaa. Ja tähän liittyykin sitten kysymykseni. Jos me ajattelemme sitten toimittajia idässä, mitä nyt sitten tapahtuu jos tämä toimittaja edestä ei halua enää toimittaa kasvua Eurooppaan, mitä vaihtoehtoja silloin on? Mitä kysymyksiä tähän, kysymy- tähän liittyy? Mitä vaihtoja voitaisiin ottaa huomioon ja mitä kustannuksia liittyisi näihin vaihtoehtoihin? Te puhuitte myös uusiutuvista energialähteistä. Totta kai tämä on hyvin tärkeä kysymys, mutta haluaisin sanoa, kuten edellinen puhujakin, että tänään se on kaikkein kallein energiamuoto. Miten me tällä tavalla voimme sitten ylläpitää EUn kilpailukykyä, miten saadaan aikaan työpaikkoja, jos energiassa tulee kalliinta kautta maailmassa. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että ette vielä olisi sanonut yhtään mitään sellaisista energiamuodoista, jotka voimivat Euroopassa hyvin. Te puhuitte myöskin tästä. Tradycyjne źródła, o węgiel, hiilettömyydestä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ajatellaan kuitenkin hiiltä, maakaasua tai liuskekaasua. Totta kai, mitähän näkemyksiä komissiolla mahtaa olla sitten näistä energiamuodoista. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, tämä putket. Ehkä te voisitte ainakin antaa jotakin suuntaa siitä, miten te kuvittelisitte rahoituksen jos on olemassa mitään käsityksiä siitä, miten luotaisiin nämä yhdistävät tekijät toimituksille Eurooppaan, jotta voitaisiin luottaa siitä, että energiaturvallisuus on taattu. Tekeekö komissio tämän parissa työtä? Onko komissiolla valmisteilla jo tarvittavia rahoitusmahdollisuuksia. Tämä on nimittäin hyvin tärkeä kysymys yhteisessä energiapolitiikassa. No, za Kiitos oikein paljon. Seuraavana kollega Petersen Alden nimissä, Itrivaliokunnan varapuheenjohtajana. Thank you. Um, and thank you very... Kiitos oikein paljon. Kiitos komission jäsen. Todella teillä on valtava työsarka tässä. Aihe kiinnostaa meitä kaikkia. Minulla olisi kahden kategorian kysymykset. Kysyisin myös rahoituksesta, mutta haluaisin kysyä ensin siitä, että jotta tämä järjestelmä voisi toimia, tarvitsemme kunnollisen hallinnointijärjestelmän, jossa valvotaan myös nykylainsäädännön täytäntöönpanoja. Joten ensimmäinen kysymykseni teillä olisi seuraavanlainen. mitä lainsäädäntöä tarvittaisiin? Se on tietenkin täytäntöönpantava, mutta miten näkisitte yhteispäätösmenettelyn tässä järjestelmässä? Miten voidaan huolehtia siitä, että tämä demokraattisesti valittu parlamentti on tulevissa täytäntöönpanoprosesseissa mukana, kun ajatellaan kaikkia lainsäädäntöjä, joita syntyy näistä aloitteista, joita kuvailette? Olisiko esimerkiksi niin, että komissio vuosittain raportoisi siitä, miten yksittäiset jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tätä? Olisiko yhteispäätösmenettely tässä sopiva? Miten ajattelette tästä koko rakenteesta, kun nämä ovat varmasti hyvin aikaluontoisiakin keskusteluita, joita käydään jäsenvaltioiden kanssa, joten tämä kysymys ensin hallinnoinnista ja sitten rahoituksesta, jotta kaikki hankkeet saadaan rahoitettua energiasektorilla, siis tarvitaan yksityistä rahoitusta. Sitä tarvitaan enemmän toimimaan tehokkaammin. Kuten aivan oikein sanoitte, hankkeita on niin valtavasti, erityisesti energiatehokkuusalalla, mutta näiden hankkeiden pitää olla sellaisia, että yksityiset sijoittajat voivat lähteä niihin mukaan. Ja haluaisin kuulla teiltä nyt vähän pohdintoja. Miten Junckerin suunnitelmasta voi tulla niin epäbyrokraattinen, että saadaan pääoma toimimaan. Pääoma on paljon, hankkeita on paljon. Miten nämä saadaan kohtamaan? Täsmällisemmin kakkoskysymykseni on, eli miten saadaan yhdistettyä nämä mahdollisuudet? Onko yksityiskohtaisempia ehdotuksia? Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon näistä huomioista. Itrivaliokunnan kokouksissa – on aina ongelmia, kun pohditaan, kenen pitäisi ensin puhua. Itressä vihreät ovat suurempi ryhmä, joten kollega Claude Turmes ensin. Olkaa hyvä. Behalf of Greens. ryhmän nimissä. Uh, thank you, Commissioner, for that, uh, I would say... Kiitos tästä hyvin uh, kattavasta hahmottelusta siitä, mitä kustannukset tulevat olemaan. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olisi hyvä, jos komissio puhuisi mieluummin energia- ja ilmastounionista, koska silloin olisi siis selveämpää, että kysymys on myös ympäristö- ja ilmastoulottuvuudesta. Olin järkyttynyt puolitoista kuukautta sitten, kun näin ensimmäiset vuodot, ja siinä näistä vuodot näistä suunnitelmista kertovat, niistä kävi ilmi, että kansalaisilla ei ole mitään paikkaa tähän tässä asiassa. Meillä ei voi olla energia- ja ilmastounionia, jos ovat mukana kansalaiset ja kaupungit. Me tarvitsemme lähestymistavan, joka lähtee juohduritasolta, ja nyt näyttää siltä, että olette myöskin tekemässä tämän tyyppisen ehdotuksen Venäjästä. Minun on todettava, että henkilökohtaisesti olin järkyttynyt siitä, miten teidät otettiin vastaan Moskovassa. Ihmiset, jotka tuntevat teitä hiukan, tietävät, että olette hyvin sovitteleva, poliitikko, joka pyrkii rakentamaan siltoja, joten se oli aika raakaa, miten tätä kohdeltiin. Puolitoista vuotta olen jo todennut, että on vain yksi vastaus Venäjälle, ja tuo vastaus on se, että Eurooppa päättää kulkea kohti 40 prosentin energiatehokkuustavoitetta. On lukuisia selvityksiä, joissa on todettu, että jos näin tehdään, me säästämme 40 prosenttia kaasu ja Venäjä on 35-36 prosenttia. Jos me saamme tämän aikaan ja saamme investoijia, silloin kaasumyyt tietävät, että jos halutaan myydä Euroopalle, se täytyy tehdä toisenlaisissa rahoituksellisissa olosuhteissa, toisenlaisissa rahoituksen niin ehdon. Tiedän, että tämä on hyvä, että puhutaan tästä kysynnän puolesta, mutta myöskin asiasta, joka tällä hetkellä on kaikkein vähintään byrokraattinen väline, joka olisi ekosuunnittelu. Ekosuunnittelu on hyvin tehokas väline, jolla voidaan katata, leikata kustannuksia, joita syntyy kuluttajille ja myöskin vähentää sähkön kysyntää. Ekosuunnittelun täytyy olla myöskin asia, joka on keskeisesti esillä. Uusiutuvat energiat. Jos kollegat sanovat, että ne ovat kalliita. Anteeksi, mutta olette väärässä. Ne olivat kalliita nyt ne kustannukset, jotka on nähty, ovat olleet huomattavia. Minä olin äskettäin kansainvälisessä kokouksessa, jossa on nyt sitten aurinkopaneleita, joita on asennettu kaikkialle Afrikassa ja muualla. Se on halvempaa kuin muut uudet vaihtoehdot. Se, me olemme luopuneet tästä vallankumouksesta. Me kärsimme nyt epäreilusta kilpailusta. Kiina on ottanut käyttöön 25 miljardia korottomia luottoja, joilla rakennetaan tällaista teollisuutta, joka luo näitä paneleita. Ja, ja Yhdysvallat e, investoi myös tähän samaan. E, ja tämä merkitsee sitä, että uudet e, aurinkopaneelit, tätä tukee myös esimerkiksi New Yorkin osavaltio 750 miljoonalla dollarilla. Jos me haluamme, että uusiutusta tulee ykkönen, silloin tarvitaan teollisuuspolitiikan ulottuvuutta, joka pystyy antamaan vastauksen tähän verotuskysymykseen ja epäreiluun rahoittamiseen. Lopuksi aluehallinto on seuraava suuri askel. Meidän on päästävä näistä ristiriitaisuuksista on 70 prosenttia kansalaisista haluaa energiaunionia, ja jokainen hallitus sanoo, että ei pidä puuttua kansallisen energiamiksiin. Se, miten tästä päästäisiin eteenpäin, olisi se, että tehtäisiin työtä alueellisella tasolla. Voisiko kenties antaa yksityiskohtia ehkä myöskin jotakin Kaakkois-Euroopasta, koska Kaakkois-Euroopan alueella tämä on asia, jota kaikkein eniten tarvittaisiin. Kiitos oikein paljon. puheenryhmän nimissä Kollega Segiotis. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε αναλάβει όντως ένα δύσκολο έργο. Kiitos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Kiitos. Todella hankala tehtävä energiaunionin tukeminen, jotta tällainen unioni voisi toimia. Kansalaisten kuluttajien pitäisi olla keskiössä. PK-yritysten myös paikallisten yhteisöjä. Meidän mielestämme energia on perusoikeus. Meidän on taisteltava köyhyyttä vastaan, koska monet kansalaiset monilla alueilla todella kärsivät tällä hetkellä juuri energiaköyhyydestä. Kaikilla EUn kansalaisilla pitäisi olla yhtäläinen mahdollisuus nauttia edullisesta energiasta. Meidän on huolehdittava siitä, että valtioilla on suurempi rooli. Julkiset hallinnointijärjestelmät, julkinen infrastruktuuri. Pitäisi pyrkiä kehittelemään uusiutuvia energialähteitä. Valitettavasti tästä ei kuultu mitään kovin konkreettisia ehdotuksia. Toinen asia on se, että jotkut jäsenvaltiot ovat eristettyinä muista ja tiedätte, että tavoitteena oli, että vuoden 2015 loppuun mennessä jäsenvaltiot ja alueet, jotka ovat eristyksessä energiaverkoista, eivät olisi enää näin matissa. Tällaista ei kuitenkaan nähdä nyt tapahtuvan, joten kuulisin mielelläni vähän konkreettisemmin, miten yhteistyötä tehdään naapurivaltioidemme kanssa. Näin voidaan tätä kai edistää rauhaa, mutta myös hyvinvointia. Kuulisin mielelläni kantojanne tähän energiaunionin puitteissa. Ja lopuksi, koska vaihtoehtoiset energialähteet on mainittu, haluaisin painottaa vielä kerran sitä, että Euroopan unionin tulisi nyt kääntää huomionsa niihin resursseihin, joita on itäisellä välimerellä yhteistyössä kaikkien alueen maiden kanssa. Minusta tuntuu, että vaihtoehto voisi olla käytävä itäiseltä Välimeren alueelta. On tärkeää, että EU on läsnä alueella poliittisesti, mutta myös hankkeiden rahoittamisen kautta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kollega Schaffhauser sitoutumattomista. Oui, monsieur le président. Puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitoksia. Kovasti pahoittelen sitä, että joudun poistumaan. Meillä on ulkoasianvaliokunnan kokous heti tähän perään. Haluaisin todeta kaksi seikkaa komission jäsen. Saman tapa kuin Eurooppa on halunnut tukea talouskehitystä ja huomioida taantuman, niin ollaanko tässä nyt luomassa energiaunionin luomisen yhteydessä epävarmuutta energia-alalla? Elsassissa olemme pyrkineet pitkän aikavälin sopimukseen niin, että on takuuhinta. Tämä mahdollistaa ennustettavuuden ja tämä mahdollisti myös avoimuuden ja sen, että investointeja pystyy ennakoimaan. Spot-markkinat, niin sanotut avoimet markkinat, ovat luoneet epävakautta ja vaikeutta ennakoida investointeja pitkällä aikavälillä ja varmistaa energia varmuutta. Toinen huoleni liittyy toissijaisuusperiaatteeseen. On turhaa haluta luoda unionin tasolle energiavarmuutta, jos sitä ei saada aikaiseksi ensin kansallisella toissijaisuustasolla. Ja toinen kommentti liittyy energiatehokkuuteen. Tämä on ollut minulle hyvin tärkeää taistelua. Puhuitte 20 prosentista, 80 miljardia, toisin sanottuna 800 miljoonaa investointeina puheenjohtaja Busek vaati sitä, että Junckerin suunnitelman mukaisesti meidät huomioidaan kaikissa näissä energiatehokkuusinvestoinneissa. Sanoisin, että meidän on mentävä pidemmälle. Määrällinen elvytys pankkien kautta ei täytyisi olla sellainen, että se hyödyttää vain pankkeja, vaan sen täytyy to- toimia reaalitalouden puolesta. Tämä muuttaisi kaiken, koska ei pidä erehtyä. Te puhutte siitä, että on investoitu tälle alalle. On sanottu, että 20 vuoden ajan on riittävästi investoitu, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu. Energiayrityksillä ei ole riittäviä pääomia, jotta ne voisivat panostaa energiatehokkuuteen ja saisivat sitä kautta tuottoa. Näistä kysymyksistä odotan teidän vastaustanne. Kiitos komission jäsen. Thank you much, colleague. Kiitos paljon, kollega. Edustaja Helmer. EFTD-ryhmästä on viimeinen puhuja ennen kuin saatte mahdollisuuden vastata ja kommentoida. Uh, Puheenjohtaja, herra komission sen kiitos kovasti. Minä lainaan usein kollegaamme Tajani, joka oli todellisuudesta vastaava komissiosen ja, ja puhui siitä, että energiahinta saa aikaan teollisuuden joukkomurhan Euroopassa ja äh, varmastikin tämän olette tunnustaneet. Minä olen valmistellut puhetta ja katsoin, missä määrin tämä teollinen joukkomurha nyt on edennyt. Ja viimeisten kahden viikon aikana olen tavannut Euroopan alumiiniteollisuuden tai teollisuuden ja öljyn jalostamisteollisuuden edustaja. Olen todellakin järkyttynyt siitä, mitä olen oppinut. Teoli, alumiiniteollisuus Euroopassa on menettänyt 34 prosenttia kapasiteetistaan viimeisen seitsemän vuoden aikana. 40 000 työpaikkaa on menetetty. Se johdus siitä, että kysyntä olisi vähentynyt, kysyntä kasvaa. Ja sen täyttää nyt tuonti, joka on yli 50 prosenttia nyt. Sama on tilanne terästeollisuudessa, 100 000 työpaikkaa on menetetty Suuria yrityksiä on suljettu. Sama koskee myöskin öljyn jalostamoa. Nyt on halvempaa tuoda jalostettuja öljytuotteita Afrikassa tai Venäjältä kuin jalostaa niitä Euroopassa. Ja, ja huomaamme, että jalostamoja suljetaan 10 000 työpaikkaa välittömästi, 10 000 tuota välillisesti menetetty. Tämä on se katastrofi, joka tässä on luotu. Olen valmistautumassa tapaamiseen äh, kaasulasijat, ja betoniteollisuuden edustajien kanssa ja varmasti tilanne on samalla. Joten meillä on erinäisiä energiatehokkaita tuossa, jotka nyt roikkuvat aivan viimeisillään ja me tässä parlamentissa puhumme markkinavarausreservistä, joka, vakausreservistä, joka politiikan tavoitteena on, on korottaa hintoja ja tehdä Euroopasta vähemmän kilpailukykyinen paikka liiketoiminnalle. Ja vielä lopuksi yksi kriittinen kysymys, joka on kommentti. Olen saanut öljyteollisuudelta kopion Britannian hallituksen raportista, jossa sanotaan, että hiilidioksidipäästöt, jotka liittyvät tuottuun jalostettuihin öljytuotteisiin, ovat 35 prosenttia korkeammat kuin öljytuotteista, jotka jalostetaan Euroopan unionissa. Ja terästeollisuudesta on todisteita, että tonni tuotua terä, terästä merkitsee kaksinkertaista hiilidioksidipäästöjen määrään verrattuna samaan määrään terästä tuotettuna Euroopassa. Me siis tuo, viemme tuotantoa ja sitten lisäämme samaan aikaan hiilidioksidipäästöjä. Herra komission jäsen, eikö tämä ole hullutta? Jos tämä ei sitten ole, niin mikä on? Uh, thank you for your... Kiitos tästä puheenvuorosta. Arvoisa varapuheenjohtaja, voisittekohan vastata esittää huomionne kaikkiin näihin kysymyksiin. Thank you. <clears throat> Thank you very much, Mr. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia arvon jäseniä huomioista ja kysymyksistä myös. Yritän käydä ne läpi järjestyksessä. Edustaja Karins, kiitos oikein paljon työstä valiokunta-aloitteisen mietinnön kanssa. Tämä on aivan oikea-aikaista toimintaa. Saamme sen oikean aikaan myös ajatellen meidän työtämme komissiossa. Ja totta kai tutustumme suurella mielenkiinnolla mietintöönne ja yritämme sisällyttää sen työhön mahdollisuuksiemme mukaan. Venäjä-kysymys on totta kai jatkuvasti esillä. Siitä ei päästä eroon. Joudumme käsittelemään tätä aihetta ja hyvin monimutkaista ja usein hankalaa kumppania. Olen useat kerrat sanonut, että Gazpromin kaltaisen yrityksen osalta olisi kai tavallista, että puhutaan asiakkaiden kanssa, niiden maiden kanssa, joiden yritysten kanssa on sopimuksia, ei vain niin, että ilmoitetaan parin viikon välein uudistuksista. Tämä ei ole ihan standardinomaista toimintaa. Tämä haittaa kuvaa, joka Gazpromista olisi luotettavana kaasun toimittajana. Meidän täytyy vain jotenkin sopeutua uusiin tosiasioihin. Voin sanoa, että matkani Moskovaan tämä ei varmaankaan ollut yllätys ainoastaan minulle, vaan muutkin kollegat olivat yllättyneitä siitä, miten venäläiset kumppanimme toimivat. Tämä tuli ihan yllättäen tämä uudistus siihen, miten kaasun toimitukset hoidettaisiin tulevaisuudessa. Sanoin jo siellä paikan päällä, olin sanonut, että ehdotettu järjestelmä yksinkertaisesti ei toimisi, koska allekirjoitettuina on pitkiä sopimuksia, joissa ei puhuta ainoastaan kaasun volyymista, kuinka paljon kaasua toimitetaan asiakkaille, mutta puhutaan myöskin siitä, mihin toimitetaan, eikä kyse ole Turkin Kreikan rajasta todellakaan. Eli jos puhutaan toimituksesta ja sopimuksista, niin niissä on kyllä ihan selkeät lausekkeet myös tästä kysymyksestä. Mutta tosiasia on se, että jatkuvasti kohtaamme ongelman, joka kesä kannamme huolta siitä, mitä talvella tapahtuu. Nyt olemme jo siinä tilanteessa, että olemme melko tyytyväisiä siihen, miten täytäntöön pantiin talven pakettia, mutta nyt jo huolehditaan siitä, mitä kesällä tapahtuu maaliskuun jälkeen. Venäjän kumppaneiden kanssa olen aiheesta jo keskustellut, että nyt tuntuu siltä, että siellä pidetään yllä sellaista ajatusta, että maaliskuun jälkeen palattaisiin vain sopimukseen, joka oli ennen käytössä kaupasta Ukrainan kanssa. Tämä olisi hyvin monimutkaista. Tähän kysymykseen on varmasti palattava. Mitä meidän tulisi nyt tehdä? Tämä oli edustaja Karensin varsinainen kysymys. Meidän selkeästi tulee tehdä työtä kaikkien ulottuvuuksien kanssa. Eli monimuotoistaa, ei ainoastaan reittejä, vaan kaasun lähteitä myös kaupassamme. Helmikuu on tässä mielessä hyvin tärkeä ajankohta. Kun olemme keskustelleet siitä, mitä tehdään eteläisen kaasukäytävän kanssa, helmikuussa on hyvin tärkeä kokous – niiden maiden edustajien kanssa, joiden kautta eteläinen kaasuputki kulkisi. Mutta myös tämän konsortion edustajien kanssa keskustellaan Nabukosta. On varmasti opittu. Meidän täytyy ajatella, mikä on poliittinen tavoitteemme ja näyttää se, osoittaa se selkeästi ja myöskin luoda tavallaan tiekartta uudestaan. Ja sitten nähdään, miten kehitytään putken rakentamisen kanssa, mitä ongelmia on, miten voidaan huolehtia siitä, että hanke saadaan menestyksekkääseen päätökseen. Samoin tulisi toimia tämän itäisen välimeren osalta. Läntisellä välimerellä on myös tehtävä paljon voitaisiin tehdä Algerian kanssa. Meidän pitäisi katsoa uudestaan LNGtä. Meillä on jo melko paljon kapasiteettia, mutta emme käytä sitä. Meillä ei ole yhteen liittymiä nesteytetyn maakaasun osalta riittävästi. Ja siksi yksi ajatuksista, joita me ehdotamme, on se, että kokonaisuutena katsottaisiin tätä LNG-strategiaa, nesteytetyn maakaasun strategiaa. Miten voimme jakaa resursseja, potentiaalia LNGn osalta? Miten voidaan käyttää sitä tavallaan myöskin takuuna, jos kaasun kanssa tulee muuten ongelmia? Olisin myös samaa mieltä siitä, että meidän pitää ajatella toisin näitä hallitusten välisiä suuria sopimuksia. Aivan oikein sanoitte, että niitä allekirjoitetaan ja sitten myöhemmin analysoidaan, keskustellaan, sopivatko nämä Euroopan oikeuden kanssa yhteen. Olisi varmasti hyvä, jos saataisiin paljon enemmän avoimuutta näihin prosesseihin. Jäsenvaltioiden tulisi paljon avoimemmin seurattavammin neuvotella. Komission pitäisi päästä mukaan neuvottelutiimiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että tämän koko luokan sopimukset allekirjoitetaan niin, että ne noudattavat lainsäädäntömme Euroopassa, eikä näin tule yllätyksiä toisille. Ja tämä vaikuttaisi jo siihen, minkälainen neuvotteluvalta EUlla olisi. Näin vahvistettaisiin jäsenvaltioidemme neuvotteluasemaa ja yritystemme, kun ne neuvottelevat mahdollisista sopimuksista. Yhteiset kaasuostot. Tämä on totta kai hyvin hankala kysymys, samalla hyvin tekninen kysymys, kysymys, jota pitää oikeudellisesti analysoida hyvin tarkkaan. Ja ihan rehellisesti sanoin, kun tapaan paljon ihmisiä, niin meillä on vähän eriäviä kantoja tässä kysymyksessä. Läntisemmät EU-maat, siellä markkinat toimivat hyvin. Haluttaisiin nähdä, että markkinamekanismi voisi toimia. Uskotaan siihen, että tämän pitäisi olla lähinnä yritysten toiminta, Ollaan enemmän tai vähemmän tyytyväisiä nykyjärjestelmän. Keski- ja Itä-Euroopan maat taas ovat toisenlaisessa tilanteessa. Perustuen myös edelliseen entiseen kokemukseen he pitäisivät hyvänä yhteisiä kaasuostoja – koska yksittäisinä maina maat ostavat ainoastaan melko vähän kaasua ja he uskovat näin, että voisivat neuvotella paremman sopimuksen neuvotellen yhdessä. Siksi pohdimme tällä hetkellä hyvin tarkkaan sitä, miten voitaisiin lähestyä tätä koko kysymystä, koska nähdään kaksi poliittista lähestymistapaa, eri lähestymistapaa. Toisaalta nähdään kilpailulainsäädännön osalta haasteita, samoin siinä, miten tämä lähestymistapa sopisi yhteen veteosääntöjen kanssa. Siksi mielestäni meidän pitäisi väitellen katsoa, minkälaisia mahdollisuuksia meillä olisi, miten voitaisiin ottaa käyttöön uusia mekanismeja hankalassa tilanteessa kriisin aikoina. Mutta tämä on ajatteluprosessi, jossa analysoidaan kaikkia näitä kantoja Tämä on kysymys, kuten sanoin, joka vaatisi lisätutkimuksia. Luvallanne siirtyisin edustaja Nikan kysymykseen. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevat kuluttajat. Yksi kysymys on se, että nyt on tunnustettu uuden tasolla, että meillä on ongelma. Tiedätte, että meillä on erilaisia menetelmiä, eri lähestymistapoja. Jos kysytään eri toimijoilta, eri jäsenvaltioilta, niin prosenttiosuudet vaihtelevat aina. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, jotka monimutkaistavat ratkaisun löytymistä. Hyvä, että nyt kuitenkin tunnustetaan, että tämä on ongelma. Ihmiset Euroopassa eivät kaikki pysty maksamaan lämmityksestä tai en, ei pysty maksamaan energialaskujaan. Siksi tätä kysymystä on pyrittävä ratkomaan. Olisin kuitenkin samaa mieltä siitä, että tämä ei ole ainoastaan energiapolitiikan kysymys, vaan myös sosiaalipoliittinen kysymys. Meidän on tehtävä yhteistyötä komission jäsen Taisenin kanssa tämän kysymyksen tiimoilta. Hyvin pitkälti tämä asia kuuluu jäsenvaltioiden tasolle. Meidän pitää tietenkin ottaa huomioon nämä ongelmat tai sitten viitata myös energiatehokkuuskysymykseen. Olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän on pyrittävä tukemaan tätä, että voidaan leikata kotitalouksien laskuja, leikata kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on hyvä bisnesajatus myös. Monet ovat sanoneet, että on otettu juuri käyttöön helppo järjestelmä, vähän tehty uudistuksia koulurakennuksiin tai sairaaloihin ja näin voidaan säästää energiaa. Mutta jos tämä pitää tehdä laajemminkin yksityistalouksien kanssa, remontoida esimerkiksi suuria kerrostaloja, silloin asia on monimutkaisempi. Tarvitaan enemmän rahaa, tarvitaan vähän enemmän neuvoa, eli se on ehkä hankalampaa hoitaa kuntatasolla. Mitä me voimme nyt auttaa? Olen keskustellut myöskin investointipankin johtaja Hoyerin kanssa. Hänellä oli hyviä ajatuksia Romanian ja muiden maiden kokemuksen perusteelta. Meidän pitäisi kehitellä sellaisia välineitä, jotka olisivat helposti kuntien käytettävissä kautta Euroopan. Sanottaisin, että jos haluatte lähteä tällaisen projektiin mukaan, niin tässä on neuvot meillä. Tässä potentiaaliset rahoitusvälineet, jotka ehkä linkittyvät institutionaalisiin sijoittajiin tai Junckerin sijoitusohjelmaan ja me voimme auttaa teitä alkuvaikeuksien kanssa. Sen tunteen kanssa, että tämä on liian monimutkainen hanke toteutettavaksi. Tämä kuuluisi varmaan älykäs kaupunkialoitteeseen. Siitähän on lähdettävä liikkeelle. Kyse ei ole ainoastaan energiatehokkuudesta. Kotitalouksien osalta infrastruktuurissa on puutteita. 80 prosenttia ihmiset asuvat kaupungeissa. Ruuhkien takia tuhlataan paljon energiaa, mutta tämä on kysymys, johon varmasti yhä uudestaan palataan, eli miten subsidiariteetti tässä toteutuu. Olen tässä pormestareiden kanssa samoilla linjoilla, kun ne haluavat pormestareiden yhteistyön puitteissa paljon läheisempää eurooppalaista koordinointia ja yhteistyötä ja toivoisin, että jäsenvaltiot myöskin kuuntelisivat pormestareita ja tukisivat tällaisia aloitteita. Puheenjohtaja pyytää minua puhumaan vähän lyhyemmin, vastaamaan lyhyemmin. Kunnioitan tätä pyyntöä. Mitä tulisi tehdä energiaköyhyyden osalta kaiken kaikkiaan sähkön hintojen osalta? Niihin viitattiin monissa puheenvuoroissa. Meidän on muutettava energia- sähköjärjestelmäämme Euroopassa. Näitte nämä kalvot jotka osoittavat, miten uusiutuvien energialähteiden tukeminen oikeastaan toi takaisin energiamarkkinoille kansalliset rajat, miten luotiin lisää rajoja, teknisiä esteitä. Ja miten tämä palautti meidät tavallaan nyt työpöydän ääreen, jotta voidaan muuttaa sähkön markkinoiden muotoilua. Miten voidaan paremmin hoitaa kapasiteetin mekanismeja, miten voidaan luoda paremmat tukijärjestelmät. Minusta tuntuu, että olemme lähteneet jo liikkeelle, kun hyväksyimme uudet säännöt valtion tukien osalta uusiutuville energialähteille. Tässä nähdään, miten tämä prosessi voisi toteuttaa, miten vähitellen voidaan uudistaa uusiutuvia energialähteitä ja saada ne normaaleihin markkinoihin sisällytettyä. Olen samaa mieltä myös siitä, että uusiutuva energia on hyötynyt hinnan laskusta niin, että saadaan ehkä uusia toimijoita markkinoille. Ehkä tällä on myönteinen vaikutus energiatilanteeseen kaiken kaikkiaan. Useat teistä ehdotti, että infrastruktuuria on parannettava. Täysin samaa mieltä. Ilman älyverkkoja ja yhteenliittymiä, jotka mahdollistavat energian vapaan liikkuvuuden. energiaunion ei voida toteuttaa. Vähän aikaa sitten yksi insinööriyrityksen johtaja, hän halusi ehkä vähän liioitellen esittää kantansa, mutta hän puhui siitä, mitä tapahtuu, jos halutaan vähän hiilistä liikennettä. Ei voida siirtyä sähköautoihin, jos verkko, sähköverkko ei siitä selviä. Jos haluamme lisää toimivalta ikään kuin kuluttajille, kuluttajille on näyttävä riittävää tietoa. Ja kaikki tämä vaatii infrastruktuuriinvestointeja. Ja siksi olisin samaa mieltä myös puheenjohtajan kanssa siitä, että meidän on valvottava infrastruktuurin hankkeitamme paremmin. Tällä hetkellä – on ainakin neljä tällaista putkihanketta, rakennerahastovaroja uusille jäsenvaltioille yhteisen edun hankkeet, jotka liittyvät energiastrategiaamme Euroopassa, sitten verkkojen Euroopan välineen hankkeet ja sitten Junckerin suunnitelma ja ohjelmat, joita jäsenvaltiot esittävät. DG energiapääosasto arvioitte 72 hankettaan lähellä tömpänä, mutta jos yksinkertainen kysymys olisi, mitä voimme tehdä tämän maan eteen nyt, kuten Bulgarian osalta tehden South Stream päätösten jälkeen, niin kestää vähän ennen kuin keräämme kaiken tämän tiedon yhteen. Eli minusta tuntuu, että parempi, läheisempi yhteistyö on tärkeää myös komissiossa, jotta saadaan avointa, selkeää tietoa kaikkien käyttöön, jotta tiedetään, mitä kanavaa pitkin voidaan mitäkin rahoittaa ja myöskin tiukka arviointi, koska monet maat valittavat olevansa hankalassa tilanteessa. Jos yhteenliittynästä olisi huolehdittu silloin, kun me siitä puhuimme, niin tilanne olisi toinen, eli ei ainoastaan luoda mahdollisuuksia, vaan myöskin puhutaan siitä, miten tarkastetaan, valvotaan, että hankkeet toteutuvat, koska kyse ei ole ainoastaan energiansaannin turvaamisesta yhteen jäsenvaltioon. Me olemme niin riippuvaisia toisistamme, että yksi yhteen liitäntä, sen puuttuminen voi aiheuttaa ongelmia koko alueellemme. Yhteenliitäntä sinänsä. Kuten sanoin, helmikuun loppuun mennessä ja päätän puheenvuoron ihan pian. Puheenjohtaja tässä vähän painostaa varapuheenjohtaja. Kyllä teidän tulisi vastata myös kaikkiin kysymyksiin. Niin. Tämä oli hyvin tärkeä kysymys. Edustaja Silikotis ja muut pohtivat, mitä haluamme esitellä helmikuun loppupuolella. Me haluaisimme esitellä teille energiaunionin, strategiset puitteet sille, yhdessä tiekartan kanssa – josta nähdään, miten energiaunioniin päästään, mitä tehdään kahden ensimmäisen vuoden aikana, mitä viiden ensimmäisen vuoden aikana, mitä tämän komission kaudella siis. Lisäksi haluaisimme esittää tiekartan Pariisin asiakirja, mikä on neuvottelukantamme Pariisissa. Nämä ovat yhteyksissä toisiinsa nämä asiat. Nämä kaikki asiat linkittyvät toisiinsa – energiakysymykset ovat tiukasti yhteydessä Pariisin neuvotteluihin ja sitten haluaisimme myöskin esittää teille tiedonannon siitä, miten velvoitteistamme voidaan pitää kiinni. Me olemme kaikki sopineet 10 prosenttia yhteen tämä kaikissa jäsenvaltioissa vuoteen 2020. Tämä on hyvin tärkeä asiakirja, jossa valmistellaan tulevia infrastruktuurihankkeita. Edustaja Pettersen varapuheenjohtajana todellakin ansaitsee vastauksen kysymykseensä, mitä voidaan tehdä sille lainsäädännölle, jota on jo hyväksytty. Se on ihan hyvä lainsäädäntö, mutta sitä ei noudateta. Minun mielestäni meidän pitää olla paljon tiukempia siinä, miten valvomme, tarkastamme ja vaadimme lainsäädännön siirtymistä kansalliseen lainsäädäntöön tehokkaasti. Me haluamme perinpohjaista täytäntöönpanon vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. Katsotaan, mitä lainsäädäntöä siellä on käytössä. Miksi sitä ei noudateta? Onko kyse poliittisista vai taloudellisista ongelmista? Onko asiantuntijuudessa puutteita jäsenvaltiossa? Miten voidaan auttaa tämän ongelman ratkomisessa? Minä auttaisin tässä vuoropuhelussa. Pohtisin myös sitä, miten infrastruktuurihankkeet voivat Miten huolehditaan siirtoyhteyksistä yhteen liitännästä? Miten voidaan huolehtia siitä, että edistytään kaikkien EUn jäsenvaltioiden osalta? Kolmas energiapaketti on hyvin tärkeä, että täytäntöönpano ei todellakaan ole tyydyttävällä tasolla, joten tarvitsemme vähän uutta pontta tähän työhön. Lopuksi Kaakkois-Eurooppa Usea kysyi, mitä voidaan tehdä Kakos-Euroopan osalta sen jälkeen, kun julkilausuma South Streamista kuultiin. Suuri yksinkertainen tehtävä. Tarvitaan Kakkois-Euroopalle uusi energiasuunnitelma myös yhteyksistä muualle EUn Siksi luotiin korkean tason työryhmä, jonka ensimmäinen kokous on 9. helmikuuta Sofiassa. Bulgarian pääministerille osoitetaan näin myös solidarisuutta. Ensimmäistä kertaa keskustellaan siellä. Silloin on katsottava totta kai sitä, mitä voidaan tehdä monimuotoistamisen osalta kaasutoimitusten, kaasutoimituksia ajatellaan, ja miten sähköverkot saadaan liitettyä toisiinsa – meidän täytyy selkeästi katsoa sitä, miten tämä Euroopan alue saadaan integroitua Euroopan unionin energiaverkkoihin. Meidän on lähdettävä liikkeelle nyt, erityisesti ajatellen viime viikkojen ja kuukausien kokemuksia. Tässä vastaukseni puheenjohtaja. Haluan tietenkin, että kaikki jäsenet ovat tyytyväisiä, ovat saaneet vastauksensa. Pahoittelen, varapuheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Toivon, että kaikki saavat tyydyttävän vastauksen. Ekosuunnittelu ja teollisuuspolitiikka taisi olla edustaja Helmerin viimeinen kysymys. Ekosuunnittelu tässä taisi olla kysymys molemmilta, mutta vähän eri kantilta. Ekosuunnittelu. Tässä tarvitsemme teiltä apua, että tiedotetaan tästä kunnolla. Lehdistä ja lehtikirjoitusten pohjalta muotoutuu valitettavasti julkinen yleinen mielipide. Siellä on paljon, mikä ei pidä paikkansa, ja tämä haittaa meitä. Meidän pitäisi kertoa kansalaisille, että ekosuunnitteludirektiivin kautta vuoteen 2020 säästetään niin paljon energiaa kuin Italiassa käytetään vuodessa. Eli jos katsotaan energiatehokkuustavoitetta 20 prosenttia vuoteen 2020, puolet tuosta 9 prosenttia saadaan ekosuunnitteludirektiivin kautta. Kuluttajat pitävät tästä, kun energia on edullisempaa. Teollisuus tukee tätä, koska näin ei tarvitse hyväksyntäprosessia jokaisessa jäsenvaltiossa. Siksi meillä on yhtenäismarkkinat, siksi meillä on Euroopan unioni, joten pyrimme tarkastelemaan ekosuunnitteludirektiiviä uudestaan, jotta se olisi vähän avoimempi, perustuisi tuoreen tiedon pohjaan, mutta tätä välinettä varmasti tarvitaan, jotta energiatehokkuus toteutuu myös sähköisten laitteiden osalta. Teollisuudesta olen tavannut monia energiaintensiivisen teollisuuden edustajia. Tämä on heille suuri haaste, ihan totta. Mutta aina pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisuja. Hiilivuotomääräykset esimerkiksi, jotta paljon energiaa käyttävä teollisuus ei kärsi hiilivuodosta. Jos ajatellaan sähkön hintaa, niin paljon voitaisiin saada aikaiseksi juuri näiden sisäisten markkinoiden luomisen kautta. Poistetaan sisäiset rajat ja saadaan hiilen hinta kohdalleen. Markkinavakausvaranto on tärkeä kysymys. Hyvin pian teemme ehdotuksemme, joka liittyy ETS-järjestelmän uudelleen tarkasteluun, jotta saadaan oikeus- ja suunnittelun varmuutta – yrityksille ja yhteiskunnillemme kaudelle vuoden 2020 jälkeen. Ja jos on yksi ainoa asia, jonka olen kuullut kaikilta teollisuuden edustajilta, ihan riippumatta miltä alalta tulevat, ja haluat yhden asian ennen kuin sijoittavat, eli suunnittelun varmuutta sääntelyn, pohjalta, sääntelyn osalta. Eli jos voidaan huolehtia siitä, että sääntely on tiedossa, se on ihan hyvä jos tuotteemme ovat energiatehokkaita, ympäristöystävällisiä, jos niiden kautta voidaan vähentää energialaskua, niin silloin voidaan hyvin markkinoida näitä tuotteita. Se on Euroopalle tärkeä myyntietu. Eli pitäisi ajatella myös uusia mahdollisuuksia, työpaikkojen luomismahdollisuuksia Euroopassa. Toivon ja uskon, että Pariisissa saadaan sopu aikaan. sitova sopimus. Pariisissa syntyy, näin uskon, ja näin saadaan ei ainoastaan Eurooppa, vaan kaikki maailman alueet tekemään yhteistyötä, jotta saadaan yrityksille tasavertaisemmat toimintamahdollisuudet. Se on hyvin tärkeä asia. On tärkeää, että me kaikki ponnistelemme tämän tavoitteen eteen. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon. <laughs> Uh, well, Uh, nyt meillä on 17 puheenvuoropyyntöä. Ehdottaisin, että suljen nyt puhujalistan. Ymmärrän, että tämä varmasti voi kaikille sopia. Ensin Pilar de Castillo. Kiitos varapuheenjohtaja Shevtsovits. Haluaisin korostaa yhtä asiaa, jonka mainitsitte. Ja haluaisin sanoa, että nämä älykkäät verkot, niitä täytyy korostaa enemmän. Oli paljon puhetta siitä, että ne ovat tarpeita, mutta viime kädessä tapahtunut paljon, kuten sanotte, älykkäät verkot ovat perusta sille, että kehostaan rakentaa täysin energiatehokkuutta. Se on se, joka yhdistää sähköyrityksiä televiestintäyhtiöt, yhteistyö ei Venäjä ole riittävän hyvä, mutta on todellista tarvetta, että tämä on yksi prioriteetti. Kiitos paljon myös siitä, että puhuitte lyhyesti. Se on tärkeää. Ei yli puolitoista minuuttia pyydän. Sitten lopes. Kiitos puheenjohtaja. On hyvin vaikealla olematta yhtä mieltä niistä tavoitteista, joita on otettu esille, jotka liittyvät esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, se, että oltaisiin vähemmän riippuvaisia energiatuonnista ja että, että alennetaan kustannuksia. Näistä on varmasti pitkälti yksimielisyyttä valiokunnassa. Mutta myös näyttäisi ratkaisevan tärkeää se, mitä sanoitte vastauksessanne erääseen kysymykseen, se, että meillä pitää olla selkeät säännöspuitteet, jotka luovat vakautta. Kun puhumme investoinneista ja siitä, että lisätään yksityisiä investointeja, ei saa olla epävakautta. Minun maissani kokemuksia siitä, että on jouduttu muuttamaan aiempia päätöksiä, joka on sanotaan epävakautta, joka on vaikuttanut siihen, miten on tuhrauttu miksi uusiutuviin energialähteisiin. On saatava poistettavan energiasaarekkeet. Iberian Nemimaalla on tärkeä saada aikaan yhteen liittyvyyttä älykkäitä verkkoja ja niin edelleen. On katsottava energian kustannuksia, joka on olettava, olennainen tekijä nimenomaan teollisuutemme kilpailukyvylle. Ja ennen kaikkea, täällä on puhuttu siitä, että alumiini ja teollisuus, teollisuus, sillä on suuria vaikeuksia tällä hetkellä juuri siksi, että energia on kallista. Joten on päästävä eteenpäin juuri siinä, että alennetaan näitä kustannuksia ja myöskin teollisen alueet, alat, jotka käyttävät paljon energiaa nimenomaan. Ja myös lopuksi haluan sanoa teille, että, että Euroopan unionin tulisi saada aikaan suunnitelma, jolla päästään vain energiaköyhyydestä. Ei voi olla niin, että on miljoonia kansalaisia, jotka ovat huonosti ja, ja Euroopan ei saa käyttää selkäänsä tälle todellisuudelle. Kiitos, kollega Rutschev, puolitoista minuuttia pyydän, ei pidempään. Thank you, chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja Sefcovic, kiitos siitä, että tulitte selittämään meille energiaunionista hieman lisää. Yksi suurin odotuksista, joka tähän ajatukseen meille liittyy mielessämme, on se, että saamme kaasun toimituksiin lisävarmuutta. Tässä mielessä Venäjän ja Ukrainan konflikti aiheuttaa kaikista suurimpia huolia. Kollegat ovat oikeastaan jo käsitelleet tätä aihetta. Toteaisin, että me todistamme tässä Venäjän systemaattista politiikkaa, jolla pyritään estämään kaasutoimituksia Eurooppaan. Tämä on otettava vakavasti. Tämän tulisi olla energiaunionin ja muunkin poliittisen päätöksenteon keskiössä. No sitten uusiutuvista energianlähteistä. Tällä sektorilla on saatu aikaa vuosien mittaan huomattavaa edistystä. Tukeminen on ollut hyvin massiivista. Tietyissä maissa on saatu aikaan edistystä, mutta ikävä kyllä kuluttajia sitten rasitetaan liian suurilla laskuilla. Eri mailla on erilaista kapasiteettia kehittää uusiutuvaa energiaa. Miksi komissio ei toimisi niin, että tehtäisiin yhteistyötä, luotaisiin sertifikaatia, vahvistettaisiin politiikkaa EU-tasolla? Kiitos. Madame Dalli. Kiitos paljon, edustaja Dalli. And thanks, Vice President. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja. Haluaisin keskittyä yhteen olennaiseen kysymykseen, jonka varapuheenjohtaja otti esille puheessaan, mitä tulee ennen kaikkea maakaasuun ja Välimeren äh, kaasutilanteeseen ja myöskin äh, ensinnäkin, niin, haluaisin saada lisätietoa siitä, miten energiaunioni ryhtyy ajamaan eteenpäin tätä Välimeren kehittymistä tällaisena kaasun napana ja myöskin nestetetty kaasu, minkä rooli näette sille sekä energianlähteenä että myöskin puhtaana polttoaineena liikenteessä. Ja myöskin tällainen holistinen, kaiken kattava nestetetty maakaasun strategia, tarpeen olisi varmastikin pyritty siihen, että tehokkaasti voitaisiin saada kaasua liikkeelle sinne, missä sitä tarvitaan ennen kaikkea kriisien aikoina. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Herra varapuheenjohtaja, haluaisin sitten aluksi yleisen kommentin. Minä uskon siihen, että energiaunionin menestyksekäs toteuttaminen on jotakin, mikä antaa uutta potkua koko Euroopan unionin integraatiolle nimenomaan kilpailun kautta. Tämä on se, panos, joka on tässä hankkeessa, josta me nyt puhumme. Ja sitten kaksi lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin sisäiset energiamarkkinat. Olen yhtä mieltä siitä, että ei ole sisäisiä energiamarkkinoita, jollei saada aikaan asianmukaista infrastruktuuria. Haluaisin puhua niistä infrastruktuuriosista, jotka puuttuvat Bulgaria, Romania äh, ja Kreikka, Bulgaria äh, kaasuverkostojen yhdistäminen, samoin myöskin Unkarin ja Kroatian äh, kaasuverkkoyhdistäminen, myöskin Kroatian nestetetyn maakaasun terminaalien rakentaminen. Tämä on tarpeellista, jotta saataisiin aikaan tällainen sisäinen energiamarkkina. Toinen asia liittyy energiadiplomatiaan. Olen yhtä mieltä siitä, mitä koordinaattorimme herra Karins sanoi. Se, että puhuttaisiin yhdellä äänellä, on jotakin, mitä tarvitaan. Tarvitaan yhteistä toimintaa. Ei ole kestävää se, että näin suuri Euroopan markkina-alue kuin Euroopan unioni on heikoimmassa asemassa suhteessa ulkoisiin kumppaneihin. Olisin saanut kuulla e, enemmän näistä, mutta sanoisin myöskin, että tällaisilla toimilla on laaja tuki tässä talossa. Kiitos edustaja Kallas. You mentioned the... Kiitos. Mainitsitte sen, että energiaunioni merkitsee myös energian vapaata liikkuvuutta rajojen ylitse. Tämä on myös kollegoille tärkeää. Mainitsitte myös, että yhteen kytkennät eivät ole varsinaisesti rakennettu kauppaa silmällä pitäen, vaan pikemminkin kulutushuippuja huomioiden. Me puhumme myös yhdeksän jäsenvaltion jo toimivista markkinoista. Useammat jäsenvaltiot luovat myös omia esteitään suojatakseen energian sähkön tuottajiaan. Suojaavat tuottajia kilpailulta. Kun pyritään esteistä eroon, miten te näette Asorin roolin? Pitäisikö olla enemmän toimivaltuuksia puuttua tähän kysymykseen? Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia. Edustaja Pöydässä. Kiitos puheenjohtaja herra varapuheenjohtaja. Teidän mandaattinne komissiossa on kriittisen tärkeä. Te tämän e, e, energiaunionin kautta tuotte uudenlaista toimintapyrkimystä ja pyritte luomaan myös konkreettista tietä kohti tavoitettamme. Te itse mainitsitte hiilen, hiilen hinnan tällä tiellä. Tämä on aivan oleellinen kysymys. Kun meillä on nyt Pariisin konferenssi, jos haluamme siellä onnistua, ja jos suunnitelmassa, jota puheenjohtaja Juncker vie eteenpäin meidän aloitteestamme. Jos ei ole selkeyttä hiilen hinnasta, niin kaikki pitkän aikavälin investointistrategiat, kun pyritään huomioimaan ympäristö kestävällä tavalla, on tuomittu epäonnistumaan. Sitten markkinathan toimivat sokeasti ja siellä vaaditaan lainsäätäjän toimia. Mitä aiotte tehdä, jotta voitte vastata tähän hiilen hinnan määritelmään? Sen tulisi toimia jonkinlaisena markkinoiden johtotähtenä, ohjaavana tekijänä. Ja sitten, jotta ei puhuisi liian pitkään, haluaisin mainita öljyn hinnan laskemisen. Kenties minulla on jäänyt jotain kuulematta, mutta tässä keskustelussa ainakaan sitä ei nostettu niinkään esille. Tässähän Euroopan talouksilla olisi aika lailla paljon mahdollisuuksia. Eikö olisi syytä pohtia Euroopan tasolla aihetta niin, että tätä tilaisuutta ei hyödynnettäisi vain niillä tahoilla, joilla on paras mahdollisuus, paras kapasiteetti, vaan pikemminkin niin, että tartuttaisiin tilaisuuteen ja suunnattaisiin investointeja, suosittaisiin niitä siellä, missä niitä todella tarvitaan. Kiitos edustaja Werner. Kiitos paljon puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja, kysymyksiä on esitetty paljon ja aivan useampiin sitten Konkreettinen kysymys minulta kuitenkin. Työstätte kapasiteettimarkkinoiden viite mallia Saksassa Meillä on nyt vihreä kirja sähkön markkinoista. Se on julkisen kuulemisprosessin keskellä nyt. Sellaiset hankkeet, jotka ministeriöstä on jo annettu, ovat riippuvaisia näistä markkinoista, koska kyse on markkinoista, jotka, jos liikakapasiteettia on, niin kustannukset kasvavat ja energiamuutos Saksassa ei näin tode, toteutu. Ja nyt nähdään, että muutosten tekeminen vie hyvin pitkään. Ja kysyisinkin, miten komissio voisi turvata sen, että tällaisten kapasiteettimarkkinoiden käyttöönotto ei sotke sisämarkkinoiden periaatteita tai johda siihen, että energiamarkkinat uudelleen kansallistetaan? Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Um, kiitos, kiitos esityksestä. Haluaisin sanoa tukemalla herra Pitäisenin kommentteja, jotka liittyvät Euroopan parlamentin rooliin ehdotusten hallinnassa. Tämä on ratkaisevan tärkeää, mutta ylisattain pidän hyvänä ehdotuksia ennen kaikkea sitä, mikä keskeinen rooli on energiatehokkuudella, miten tärkeänä pidätte julkista sitoutumista kansalaisyhteiskunnan kautta ja kansalaisten mukaan pitämistä älykkäiden kaupunkien roolia. Haluaisin pyytää teitä hiukan puhumaan enemmän kommentista, joka liittyy ensimmäisen kysymyksen, joka liittyy sosiaalisen ulottuvuuteen ja yhteistyöhön komission sen Tysonin kanssa. On selvää, että sosiaalinen vuoropuhelu on erittäin tärkeää, jotta saadaan aikaan oikeudenmukainen siirtymävaihe, ja siksi olisi mukava kuulla enemmän yksityiskohtia tästä. Lopuksi on todella tärkeää, ja monet ovat korostaneet sitä, että energiaunioni yhdistetään myöskin teollisuuspolitiikkaan Euroopan tasolla, ja teollisuuspolitiikassa on selkeä osa tällaisella hiilisiepauksella ja säilyttämisellä ennen kaikkea todellisessa muodossa, jotta saadaan aikaan uusia työpaikkoja ja ylläpidetään olemassa olevia työpaikkoja. Tästä esimerkin kotiseudultani Konsani Teessideissa – energiaintensiiviset teollisuusalueet ovat johtamassa suunnittelua tällaisten laitosten luomisessa, jotka luovat tuhansia uusia työpaikkoja tällaisten klustereiden muodossa, ja saman aikaan kymmeniä tuhansia teollisuustyöpaikkoja säilyy alueella, joten mikä rooli tällä osalla voisi olla tässä energiamiksissä? Madame Cabazon Ruiz. Ruiz. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa että mitä tulee siihen, mitä herra Sevtsovi sanoi siitä, että sanotaan uusiutuvan energian lähteisiin ja energiatehokkuuteen, ja pidän sitä hyvänä yhtä mieltä siitä, mistä sitten joudutaan ja tunnustetaan, että on olemassa keskeinen ongelma liittyy energiaköyhyyteen, mutta haluaisin myöskin sanoa, että on tärkeää, että pääsemme myöskin konkreettisiin sitoumuksiin, kun olemme havainneet, tämän ongelman olemassa, on välttämätöntä, että saadaan aikaan strategia Euroopan tasolla, joka koskee nimenomaan tällaista energiaköyhyyttä, joka on kattava energia, katastrategia, joka mahdollistaa sen, että on ö, eri maissa saadaan aikaan teknologia, joka mahdollistaa sen, että näissä maissa tapahtuu kehitystä ja on myös tärkeää, että on avoimuutta, mitä tulee energian kustannuksessa ja mitä sanottua, niin tämän on tärkeää, että meidän on tärkeä mahdollisuus nyt pöydällä ja konkreettisesti, että että meidän täytyy uudistaa Junckerin suunnitelmaa, jotta voidaan puuttua tähän suureen sosiaaliseen ongelmaan ja yhdistää se laajempaan sosiaaliseen ulottuvuuteen, joka liittyy sitten kokonaisuudessaan tähän energiatehokkuuteen, jotta voidaan taistella energiaköyhyyttä vastaan. Tämä, me saa hukata tätä tilaisuutta ja Junckerin suunnitelman täytyy antaa tarvittavat vastaukset. Thank you. Kiitos. Mr. Thank you very much. Yeah, uh, two areas. Kiitos. Kaksi kysymystä. Heijastelisin muitakin kommentteja, jotka totesivat, että on hienoa nähdä, miten ymmärrätte yhteisöjen merkityksen energiapolitiikan kehittämisessä. Tämän lisäksi puhuitte institutionaalista sijoiteista omalta alueeltani ja varmasti on muitakin esimerkkejä kautta mantereen, kautta EUn tällaisista osuuskunnista, yhteistoiminnallisista tahoista, jotka ovat pitkälti EUn tuen varassa. Niitä voitaisiin käyttää esimerkkitapauksena. Ja sitten yhteishankkeista esimerkkinä, aivan niin kuin ihmiset ovat kommentoineet, ne saavat paljon energiahankkeilleen julkista tukea. Usein sitten naapurustossa käy niin, että tuki ei välttämättä kulje aivan hankkeen mukana ja suurten hankkeiden osalla näin käy aivan erityisesti. Lopuksi nostaisin, nostaisin esille huolen rahoitukseen liittyen. Tutkimusta tarvitaan vielä kovasti, kun Teknologiaa kehitetään. Nyt kuitenkin tutkimusbudjeteista rahaa on vähennetty ja jaettu uudelleen tulevan teknologian näkökulmasta, niin sitten jo olemassa olevalta tekniikalta ja energialta viedään mahdollisuudet. Tätä pitää pitää mielessä. Kiitos edustaja Borelli. Grazie Presidente, sono stato praticamente anticipato. Niin. Per rendere possibile l'autonomia energetica e incrementare la ricerca scientifica. Kiitos. Kuten joku jo sanoi, keskeistä on lisätä energialan tutkimusta. On tärkeää, että käytämme resursseja oikein, mutta tämä, miten tämä sopii yhteen 2020 kanssa? Kiitos. Kiitos, edustaja Ferreira. President, senhor eh, vice-presidente, senhor comissário, nos últimos anos surgiu... Kiitos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja viime vuosina on tehty selvityksiä Euroopan unionissa ja jäsenvaltioiden tasolla, jossa on todettu, että vapauttaminen ja sääntöjen purkaaminen energiamarkkinoilla yleisesti, ennen kaikkea energiasektorilla, on eh, johtanut siihen, että hinnat ovat nousseet Ajattelen laskuja, joita maksavat yritykset ja perheet. Ja ajattelen myöskin sitä, mitä että Euroopan unionin osalta on, on näitä kustannuksia on siirretty loppukuluttajille, jotka koskevat kokonaista ylitystä, eli se on hintoja, jotka loppukuluttajat maksavat tulokset tästä, näistä raporteista on varmaankin se, että voitaisiin kysyä, tuleeko komissio nyt ja reagoimaan ihan se, vaan tuleeko jotakin muuta. Sitten tämä öljyn hinta. Meillä on öljyn hinta, joka on hyvin alhaalla ja, ja on tehty selvityksiä, jotka komissio on tehnyt tästä, jotka liittyvät siihen, mitä vaikutuksia tällä on, miten tämä vaikuttaa päästöihin ja uusiutuviin energialähteisiin hintojen alentaminen, voisi katsoa, että se vaikuttaa siihen, minkälaisia vaikutuksia tällä on. Myöskin sitten öljyn, hiilen hinta, koska raakojen hinta on noussut. Mitä voi, järjestelmän vaikutuksia tällä on vaistojen, sanotaan, haluaisin kuulla, että ongelman, joka tarkastelisi sitä, että saadaan kustannukset alaspäin, tuletko vain jatkamaan eilenkin samojen vanhojen mallien mukaisesti, jotka ovat osoittaneet, jotka ovat tehottomia. Teidän eivät toimi. Uh, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Edustaja Lopes Permeja. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin yksityiskohtaisesta esittelystä. Ei se ei ollut mitenkään tavallista. Haluaisin sanoa, että Odotan mielenkiinnolla, minkälaista konkretisointia tapahtuu sitten helmikuussa ja sanotaan, mutta haluaisin kuitenkin esittää teille muutamia huolenaiheita. Ensinnäkin helmikuun esitykset tuleeko siinä olemaan välineitä, joita voidaan soveltaa maissa, jotka eivät täytä suunniteltuja tavoitteita. Miksi Espanjassa on tuhottu uusiutuvat energialähteet, jolloin tätä kautta myöskin ne ponnistelut, joita ovat pienet sijoittajat. Ja haluaisin saada tietää, miten tullaan koordinoimaan juuri sitä, kuka on vastuussa, koska hinnat ovat meidän minun maassani sellaisten yritysten käsissä ja tota, kautta vaikutetaan nimenomaan tilanteessa, joka koskettaa pieneksi yrityksiä ja kuluttajia ja tuhotaan työpaikkoja ja sisältään huomattavasti myöskin energiaköyhyyttä. Uusiutuvat energialähteet eivät ole kalliita, ja ne eivät saa samaa tukea kuin muut sektorit. Ja tästä syystä, ja koska nyt mieltä siitä, että pitää olla kunnianhimoisia, pitää saada aikaan investointia ja tutkimusta ja kehitystä, mutta pitäisi katsoa, että saatiin tähän julkisia investointeja, joka on ainoa mahdollisuus, jotta saadaan ylläpidettyä niitä kriteerejä, jotka liittyvät solidaarisuuteen. Lopuksi vielä vetoaisin on mahdollista, että vedettäisiin tähän hankkeeseen mukaan myöskin sosiaaliset osapuolet, yhteiskunnalliset osapuolet ja että komissio myöskin kuuntelisi heitä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavaksi Předsedající, eh, mnoho již toho bylo řečeno, takže se pokusím. Kiitos puheenjohtaja. Paljon on jo sanottukin, joten voin mainita vain sellaiset seikat, jotka minusta ovat erityisen tärkeitä. Me kaikki tiedämme, kuinka tärkeä salkku, kuinka monimutkainen salkku teillä on, varapuheenjohtaja? Tietenkään me emme helposti voi sanoa, että yhdellä komission jäsenellä on vaikeampi työ kuin jollakin muulla, mutta kyllä teidän yhteydessä ne voidaan puhua melkomaista kriisikomissaarista, koska energia, energiasta on tullut tavallaan poliittisten konfliktien ja yhteenottojen aihe. Eurooppa on jo tämän kokenut. 2006 meillä oli energiakriisi. Silloin puhuttiin näistä samoista aiheista. Ja taulukoistakin näemme, että paljon tästä ei ole opittu. Me olemme kaasuntuotannossa edelleenkin yhden toimittajan varassa ja riippuvuus vain kasvaa. Mainitsitte kaiken tämän omassa puheenvuorossanne. En halua tietenkään mitään suositusta antaa, mutta olisi parempi toimia pikemminkin realistisesti kuin liian kunnianhimoisesti. Nyt oikeastaan suuntaan katseeni takaisin vuoteen 2006 ja Nabukko-hankkeeseen. Sehän sai aikoinaan tukea. Jos meillä se nyt olisi, niin sitten tilanne olisi toisenlainen. Pitäisi keskittyä pikemminkin siirtoverkkoihin, innovaatioon, tutkimukseen ja kehitystyöhön, eikä pelkästään uusiutuviin energioihin. Ei pidä unohtaa omia olemassa olevia resursseja, koska ei pidä olla riippuvainen. Lipovic, e, Mr. Eriksson. Kiitos. Edustaja Eriksson on seuraava puhuja. Kiitos paljon. Minusta minä istun täällä. Komissiolla ja Euroopan unionilla on pari suurta ongelmaa ratkottavaksi nyt. Yksi on tietämättömyys. Liian monet ihmiset, myös teollisuusmaiden johtajien ja teollisuuden johtajien joukossa ei haluta nähdä realiteetteja. Tarvitaan muutoksia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja energiansaannin turvaamiseksi. Toinen kysymys on se, miten voidaan saada investointeja pitkän aikavälin ratkaisuihin, paremmat sisämarkkinat esimerkiksi, energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat, kun samalla nähdään, että lyhyt aikaväli on tätä kehitystä vastaan, jos katsotaan öljyn hintaa, sitä, että paljon edullista energiaa tulvii nyt markkinoille. Nyt on suurena vaarana se, että ratkotaan asioita lyhyellä, lyhyellä aikavälillä eikä pitkällä. Mikä on komission vastaus? Ehkä pitäisi investointisuunnitelmaa keskittää enemmänkin energiamuutoksen aikaansaamiseksi, vai mikä olisi teidän vastauksenne? Kiitos. Kiitos paljon huomioistanne. Edustajan kirjakki. Kiitos herra puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. 28 taloutta, 28 energiajärjestelmää, 28 energiamiksiä. Näin meillä on, mutta Euroopan unionilla on ollut jo pitempään myöskin yhtenäinen järjestelmä, joka liittyy ilmastopakettiin. Se oli ensimmäinen. Ja se oikeastaan johti epäreiluun kilpailuun. Ja kilpailukykyyn osa kilpailukyky myös vaikuttaa sillä, että jotkut aletaan maksamaan enemmän viljelyksestä kuin toiset. Tämä on ongelma. Ja niinpä kysyisinkin. Energiaunionissa. Miten siellä parantaisiin solidarisuutta jäsenvaltioiden kesken? Ajatellen juuri taloudellista kilpailukykyä valtioiden välillä esimerkiksi Puolan tapauksessa. Meidän tärkein energialähteemme on hiili, ja kunnianhimoinen tavoite lähivuosina on että sellainen, että meidän taloutemme tulee sitten olemaan vähemmän kilpailukykyinen. Jos halutaan päästä eteenpäin energiaunionissa, niin löytyykö siellä ratkaisuja näihin ongelmiin? And the next speaker. Kiitos paljon. Seuraava puhuja. Viimeinen puhuja. Tärkeää kuitenkin. Edustaja Kappale. Kiitos puheenjohtaja, herra komission jäsen. Yksi suurista haasteista energioiden saavuttamiseksi varmaankin on uusiutuvien energioiden syöttäminen verkoston ja, ja energian tallentaminen, jotta voidaan väistää, välttää vaihtoehtoja ja varmistaa toimitusvarmuus me olemme puhuneet sitä, että vastaus tähän olisi älykkäät verkot, joka liittyy siis toiminnan hajauttamiseen ja se, että tuottajat ja kuluttajat lähestyvät toisiaan, niin lisättäisiin äh, varastointikapasiteettia. Tämä läheisyys, joka saadaan kuluttajan ja tuotteen, välillä, tämä malli on arvioitu myönteiseksi ja se on myöskin osoittautunut myönteiseksi käytännössä viime aikoina. Ja Kiinassa valtiollinen verkkojen, verkkojen hallintolaitos on ottanut tämän mallin käyttöönsä. Mitä ajatuksia ne komissiolla on, mitä tulee mennä verkkojen suunnittelua ajatellen energiaunionia ja miten tulee ottamaan huomioon uusiutuvien energioiden osalta sen, että on olemassa ongelmia, jotka liittyvät tähän epätasaisen ver- virtaan syöttämiseen verkkoon. Mitä tulee sitten myöskin eh, kaasusta? Äskettäin Tapasitte Gazpromin äh, johtokunnan puheenjohtajan ja on lisätiedote, jossa Gazprom toteaa, että Ukraina joutuu maksamaan kaasustaan ennakkoon, jättää mahdollisuuksia, että Eurooppaan tulee vähemmän kaasua kuin mistä maksetaan kaasuunioni voisi kenties tässä olla ratkaisukysymykseni kuuluu teille tuletteko kaasuunioniin vetämään mukaan Venäjän, tai miten tällainen kaasuunioni ylipäätään voitaisiin kuvitella? Thank you very much, madam. Kiitos oikein paljon. Nyt odotamme teidän vastauksianne. Vaikka virke kysymystä kohden tai itren valikunnan jäsentä kohden, tai muutama virke ehkä, kiitos. President, I, I, I'll, I'll do my, uh... no, kiitos, teen parhaani ja haluan kiittää teitä ajatuksista ja kysymyksistä, koska ne osoittavat, miten uh, suurta kiinnostusta on tätä yhteishanketta kohtaan. Rova Castillo puhuttiin näistä älykkäistä verkoista ja itse asiassa myöskin Rova de Capellan kysymyksessä viitattiin tähän samaan me olemme miettimässä, että voitaisiin ottaa käyttöön älykäs energia Euroopassa ilman, ja mikä oli mahdollista ilman näitä kunnollisia älykkäitä verkkoja. Tänä vuonna puhuin Enzo In eh, johdon kanssa, mikä on siis instituutio, joka luotiin, jotta saataisiin aikaan sähkön siirto operaattorien toimintaa parannettu. Ja kysyin yksensä kysymyksen. Auttakaa meitä kehittämään paras tapa, miten me voimme todellakin toteuttaa suunnitelman Euroopan laajuisesti, joka auttaisi meitä tekemään verkot älykkäämmiksi kautta Euroopan. Nimittäin tiedän, että Italiassa odotetaan 40 miljoonan älykkään sähkömittarin käyttöönottoa. Eivät kaikki tällaiset ole tästä kovin iloisia, mutta tiedän, että on myöskin muita mahdollisuuksia, kuten tällaiset älykkäät boksit, laatikot, uutta ohjelmissa, uusia ohjelmistoja, joita on kehitetty, teknologia on siis olemassa, mutta me täytyy päättää sitä, minkälaista teknologiaa me haluamme käyttää, miten me edistämme sitä, miten me edistämme sen rooli, tuloa, miten saadaan selväksi se, että tämä ei jää vain joksi, mikä on mahdollista vain rikkaille henkilöille, joilla on varaa tällaisiin tehokkuustoimiin. Miten voidaan varmistaa, että että ovat vain nuoret ihmiset, jotka ovat nyt korkeakoulussa, jotka selviävät asioista, käytetään älypuhelinta ja muuta. Miten saadaan ulos tätä teknologiaa, joka olisi sitten kaikkien käyttävissä, köyhille ja rikkaille, niin jotka ovat digitaalisesti hyvien taitojen haltijoita ja myöskin niille, jotka ovat tällaisia yksinkertaisempia käyttäjiä. Tämän asiaan pitää varmasti palata vielä ja miettiä sitä perinpohjaisesti, miten voidaan varmistaa, että verkot ovat älykkäitä, koska se on ennakkoehto kaikille muutoksille, joita me haluamme nähdä. Jotkut teistä puhuvat siitä, miten tärkeää on, että kansalaiset saavat voimaa, eh, eh, kuluttajat saavat voimaa, ja tämä olisi tarpeen, jotta he voisivat kodista päättää, milloin haluavat ostaa sähköä aamulla, ruuhka-aikaa myöhemmin. Ja tämä pitää tehdä kuluttajaystävällisellä tavalla, koska muuten tämä ei toimi. Ja tähän tarvitaan uutta teknologiaa, joten älykkäät verkot ovat yksi keskeinen prioriteetti. On löydettävä jokin tapa, jolla löydetään sopiva malli tätä varten. Mikä voisi malli tämän rahoittamiseen, miten saadaan pikkuhiljaa sitten parannettua tätä älykästä verkkoa. Rova Blanco Lopez viittaa herra Blanco Lopes viittasi siihen, miten tärkeää on, että on vakautta nimenomaan sääntelyssä. Tämä on jotakin, mitä yritysjohdot korostavat. Ja minusta tämä on aina haaste. Se, että on säädös, joka on olemassa ja sitten tulee demokraattinen muutos, uusi hallitus, joka tarkastelee edellisen hallituksen päätöksiä ja usein on tunne siitä, että tärkeät asiat ovat sellaisia, että ne pitäisi muuttaa – pitää myöskin katsoa sitä, mitä tämä merkitsee tuleville investoinneille, miten se vaikuttaa siihen, miten maa nähdään, mikä on se imago, joka sillä on, jos muutetaan liian usein säädöksiä, tulevien investoinnin vaikea tehdä suunnitelmia pitkän tähtäyksen investoinneille, ja Euroopan unioni voisi tässä auttaa, voitaisiin luoda nämä suuret puitteet, joissa investointijat voisivat kokea olevansa hyvässä tilanteessa – ja voisi, jos, ennenkin jos ovat kiinnostuneita investoimaan Euroopan unionissa. Jos kysytään minulta, mikä olisi suurin haaste energiaunionin mallin käyttöönotossa Euroopan unionissa, sanoisin, että se on, että muutetaan ajattelutapaa. Et nyt on keskitytty kansallisiin ratkaisuihin, nyt pitäisi etsiä laajempia eurooppalaisia ratkaisuja, mitä voidaan vakuuttaa jäsenvaltiot niin, että ne etsivät ratkaisuja eurooppalaisille Eurooppamarkkinoille. Miten saataisiin tällainen uusi ajattelutapa, uusi lähestymistapa, jossa pitäisi katsoa sitä, minkälaisia taloudellisia hyötyjä voidaan saada, miten voidaan suunnata kapasiteettimekanismia, ohjelmia, joilla tuetaan uusiutuvia energialähteitä, miten voitaisiin optimoida nestemäisen maakaasun käyttöä ja miten voidaan optimoida verkkojen lähteiden käyttöä. Ja tämä on myöskin alueellisesti tärkeää. Tämä on tärkeää myös energiaturvallisuudelle, mutta myöskin parempi hyväksi eurooppalaiselle solidarisuudelle ja myöskin hyvää yritystoiminnalle, koska tässä säästetään rahaa. Ja nämä ovat ne argumentit, joita pitää käyttää silloin, kun puhutaan valtiovarainministeriön kanssa. Jos kysytte minulta, miksi on niin korkeat energiahinnat, niin siihen voi saada monta vastausta, mutta yksinkertaisen on se, että katsotaan, mitkä ovat tuotantohinnat miten paljon maksaa tuottaa sähköä. Ja silloin voidaan nähdä, että olemme hyvinkin pitkälti vertailukelpoisia Yhdysvaltoihin. Mutta miksi meillä on sitten näin korkeat loppukuluttajahinnat yrityksille ja yksityisille kuluttajille siksi, että on veroja, on siirtokustannuksia, jotka sisältyvät hintoihin. Ja tämä on keskustelu, joka menee pitemmälle kuin, että se jäisi pelkästään koskemaan energia-alueita. Se koskettaa valtiovarainministereitä, sosiaaliministereitä ja siksi nämä energiaverotusehdotukset ovat olleet pöydällä vuosikausi ilman, että on päästy asiassa eteenpäin. Energiaunionin keskustelun lisäksi meidän pitäisi puhua myös siitä, miten energiaa hinnoitetaan, mitä tähän hintaan voidaan sisällyttää, koska toisaalta me valitamme sitä, että energiaukset ovat liian korkeat, toisaalta me haluamme nähdä, mitä lisäelementtejä me itse laitamme loppukuluttajien hintoihin. Ja sitten me haluamme, että kansalaiset, kuluttajat ja yritykset maksavat nämä hinnat. Meidän pitää olla rehellisiä keskustelussa, mikä on energiahinnan rakenne, miten se voidaan saada paremmaksi. Utsek pysyi kaasutoimitusten turvallisuudesta ja tällaisesta Turk Stream-ratkaisusta, kun puhuin herra Millerin kanssa ja hän sanoi minulle, että miten heillä on uusi lähestymistapa tässä asiassa, minä olin hiukan äh, hämmentynyt, koska Turkki tarvitsee 15 miljardia kuutiometriä ja sitten Kakkois-Euroopan maat lisäksi 15, mikä on kokonaisuudessaan noin 30 pyöristely hiukan, niin sitten sanotaan, että voidaan siirtymässä Ukrainan siirtymä siirtoverkosta Turkkiin, mikä on sitten 33 miljardia kuutiometriä. Mitä, mihin se menee, mitä kautta, mistä on infrastruktuuri? Minä uskon, että eurooppalaiset yritykset vain yhtäkkiä muuttavat sopimuksiaan, jotka haluaa enää kunnioittaa tätä kuljetusvälejä, että kaikki ostaa nyt Kreikan ja Turkin rajalta. Tämä on jotakin sellaista, mihin on palattava. Tähän päivään asti <clears throat> Minun on nähnyt taloudellisesti toimivia ratkaisuja, kannattavia laskelmia, jotka osoittaisivat, että olisi kannattavaa lopettaa tämä kuljetukset Ukraina kautta. Kysyvät että todellisella poliittista ratkaisusta. Ja me, en, minusta meidän pitäisi katsoa tätä ehdotusta taloudellisin silmin, yrityselämän silmin, koska infrastruktuuri on olemassa – on kehittynyttä. Totta kai on selvää, että tarvitaan suuria uudistuksia Ukra- Ukrainan energiajärjestelmässä, Ukrainan kaasun kuljetusjärjestelmissä, mutta pienellä avulla Ukraina pystyy käyttämään järjestelmää, saman aikaan riittävää avoimuutta. Tämä on hyvin tärkeää Ukrainalle, Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioille. Ja tämä on, tärkeää, on tärkeää asiakkaita tällä alueella nimenomaan Venäjän kannalta – joudumme palaamaan tähän tilanteeseen löytämään jotakin, mikä on hyvä, mutta, mutta yksinkertaisesti meidän täytyy valmistautua mihin tahansa ja teemme työtä sen parissa, että me laajennamme tätä toiminnan monimuotoisuutta, pyrimme katsomaan, mikä on tilanne Kaakkois-Euroopassa ja laajennamme nesteytetyn maakaasun järjestelmiä ja meidän pitää saada myöskin lisää yhteistyötä tarkastella uudestaan kaasun toiminta, var, toimitusvarmuustilannetta, ja katsoa direktiivejä ja saada myöskin päivitettyä näitä direktiivejä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, pitää varmistaa, että olemme paremmin valmistautuneita mihin tahansa ongelmia, tulevaisuudessa saattaa nousta esiin. Dali puhui siitä, miten Välimeren pitää saada aikaan tällainen kaasunapa, ja miten se toteutuu. Se on jo toteutumassa. Roomassa päätettiin joulukuudessa, että luodaan äh, kolme foorumia tälle Välimeren alueella siis sähkölle, kaasulle ja uusiutuville. Ja jo nyt käydään keskustelua asiantuntijoiden tasolla siitä, miten voitaisiin tehdä enemmän, miten voitaisiin lisätä mahdollisuuksia saada lisätoimituksia Pohjois-Afrikasta. Puhumme myös kyproslaisten äh, ja israelilaisten kumppaneiden kanssa siitä, miten voitaisiin yhdistää tähän nämä uudet varannot, joita on löydetty, miten voitaisiin yhdistää Euroopan kaasujärjestelmiin. Eli järjest- mahdollisuuksista puhutaan, joita on, ja Välimerissä tulee hyvin tärkeää kaasun toimittaja Euroopan unionille. Herra Gierek puhui sisämarkkinoiden puutteellisuudesta ja olen täysin yhtä mieltä hänen kanssaan, koska minusta meidän täytyy työskennellä kahden asian parissa sekä sen osalta, että pitää päivittää sekä laitteita että ohjelmia energiaunelissa. Tässä ohjelmistopuolella, siis software-puolella näen kaikki hallinnoinnin ja nämä verkkokysymykset, joiden kautta on saatu aikaan niin paljon hallillisia esteitä energialle, että on mahdoton toimia monin paikoin. Ja nyt mikä määrä paperityötä tarvitaan edelleen siihen, että voidaan harjoittaa kaupankäyntiä jossakin tapauksessa ja meidän pitää saada aikaan harmonisointia siinä, miten verkkokoodit harmonisoidaan ja miten eh, nämä operaattorit, joilla on siirtoverkkoja, miten ne keskustelevat keskenään, että saadaan aikaan ympäristössä energiaa voi liikkua. Sitten tarvitsemme näitä yhdistäviä yhteysosioita, mitä lähettää tuollakin eh, eh, positiivisia viestejä energiasta kautta Euroopan, ja siksi nämä hankkeet, jotka ovat yhteinen etu, niiden osalta pitäisi toimia niin, että seurataan lähemmin niitä, niin että saadaan aikaan edistystä ajoissa. Teemme työtä, ja tärkeää että teemme työtä sellaisen hankkeen parissa, jotka ovat ottamiskelpoisia, jotka saavat lisää liikettä energiamarkkinoille, jotka parantavat energiaa varmuutta, energiaturvallisuutta ja tekevät sisäisistä energiamarkkinoista todellisuutta. Rova Kallas puhui aserista. Ja tämä on äh, järjestelmä, jotka on luotu sääntelyn ja siirtoverkkojen kautta. Sanoisin suoraan, että minulla on suurempia odotuksia näiden suhteen, koska nämä eurooppalaiset elimet, meidän pitäisi saada aikaan käytännöllisiä ratkaisuja, käytännön äh, sovelluksia – miten päästä näistä esteistä, joita on edelleen markkinoilla. On suurta apua siitä, että jos saadaan apua niiltä, jotka toimivat sääntelijöinä ja niiltä, jotka toimivat näillä siirtomarkkinoilla. Mutta minusta pitäisi katsoa ratkaisua eurooppalaisissa puitteissa. Uskoakseni osaatkin ne paikan, aikaan edistystä minä puhuin aamulla sitten siis näiden Enson edustajien kanssa, jotka sanovat, että hekin näkevät sen, että jäsenvaltiot suhtautuvat myönteisemmin asioihin, näkevät, että ratkaistuvat Euroopan tasolla, eivätkä välttämättä omien kansallistarvojen sisäpuolella. Täällä äh, sitten viitattiin hiilen hintaan. Sen asioihin pitäisi puuttua, ja siksi toivonkin, että pääsemme eteenpäin mahdollisimman pikaisesti markkinavakkausreservin osalta. Te tiedätte, mitä ovat avoimet kysymykset jo 900 miljoonaa lupaa, jotka ovat kesken, ja minä ehdotan myöskin, että ne laittaisiin pakkaseen ja tutkittaisiin sitä, miten myöhemmin voitaisiin käyttää sitä, että voitaisiin investoida enemmän tutkimuksen ja kehityksen energian alueella. Siellä ei riittävästi ole rahaa tällä hetkellä, joten pitäisi käyttää kaikki mahdollisuudet rahoitukseen – jolla voidaan tukea tutkimusta ja kehitystä energian alalla. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus. Ja ymmärrän myös, että on huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, miten voitaisiin tarttua kaasu, anteeksi, hiilivuotokysymystä. Uskoakseni voisimme käyttää kierrätystä, voisimme katsoa, että saataisiin komissiosta julkilausuma, että jos tulee päästökauppajärjestelmän ETSn uudistussuunnitelmia, niin nämä voitaisiin ottaa myöskin esille, jotta saataisiin kaikki osapuolet mukaan, koska olisi tärkeää päästä eteenpäin markkinavakausvarauksen osalta. Ja on tärkeää, että parlamentti lähettäisi viestin, koska tämä vaikuttaisi hiilen hintaan ja osoittaisi myöskin meidän yritysjohdoillemme, että olemme vakavissamme, että meillä on selkeät suunnitelmat vuoden 2020 jälkeiselle ajalla, jotta nämä yritysjohtajat tietävät, miten suunnitella investointeja, jotta saa aikaan todellisia kunnollisia investointiratkaisuja. Ja energiauudistuksen osalta tämä on hyvin tärkeää saada aikaan se nyt aikaan. Nyt puhutaan sellaista Pariisin konferenssista, jossa haluamme mennä todellakin hyvin voimakkaassa neuvotteluasemassa ja hyvillä osoituksella siitä, mitä jo olemme saavuttaneet. Mitä tulee sitten äh, kysymys, joka liittyy sosiaaliseen vuoropuheluun, se on todellakin ajatus, jonka parissa työskentelemme Rovat Tysonin kanssa. Pyrimme sisällyttämään energiakysymykset sosiaaliseen vuoropuheluun. On lukuisia kysymyksiä, joista on keskusteltu. Olen puhunut EAYn kanssa jo tällaisesta oikeudenmukaisesta siirtymävaiheesta, jossa – todettiin, että jos tapahtuu tällainen siirtymävaihe, silloin ne ihmiset, jotka tarvitsevat esimerkiksi äh, ammatillisen taitojensa päivittämistä, niin se olisi tarpeen, ne pitäisi olla uhreja työmarkkinoilla energian äh, siirrynnästä, sitä, että tapahtuu muutos energian äh, osalta. Ja pyrimme parhaita tapoja järjestää tällainen sosiaalinen vuoropuhelu niin, että voidaan vetää mukaan kaikki osapuolet, saada mukaan uusia ajatuksia. Ja sitten miten rahoittaa tämä hiilten taltaanetto ja varastointi. Ja sen, tästä on joitakin hyviä ennakkotapauksia. Meidän 300, nyt on 400 rahasto, joka menee samaan suuntaan. Ja oikealla hiilen hinnalla voidaan lähettää myöskin viesti yksityisille yrityksille ja investoijille, jotta ne ovat enemmän mukana, että näkevät tässä mahdollisuuksia liiketoiminnalle – koska jotkut kysymykset liittyivät siihen, että on tämä tilanne, että pitäisi saada aikaan toimintakelpoista teknologiaa, joka mahdollistaa sen, että hiilen talteenotto ja varastointi toimii, että sitä voidaan soveltaa ja käyttää teollisissa mittakaavassa. Kiitoksia myös Rova Odille siitä, että hän otti esille sen, miten tärkeä vetää mukaan yhteisöt Eh, yhteiskunnat näihin keskusteluihin. Monet järjestelmät ovat erilaisia, on kuin paljon myönteistä vihreistä rahastosta Iso-Britanniassa, joka on monia kuntia parantamaan tehokkuutta taloissa, asunnoissa. Tämä on mitä pitäisi tukea Euroopan laajuisesti ja tarvitaan joustavuutta kunkin maan osalta, koska tiedän, että järjestelmät usein ovat eh, sellaisia, että kunnat, niiden mahdollisuudet ovat erilaisia maasta toiseen, mutta ajatuksen pitäisi olla se, että me olemme valmiita auttamaan rakennusten energiatehokkuuden lisäämisessä, että olemme valmiita löytämään ratkaisuja siinä, miten se voitaisiin tehdä, ja että voitaisiin esittää se asiana, joka on hyvä, ei pelkästään ympäristölle, vaan myöskin ajatellen yritystoimintaa ja myöskin ajatellen sitä, miten puututaan energian hintoihin ja energiaköyhyyteen. Monet teistä puhuvat uusiutuvista energialähteistä. Me aina unohdamme sen, että meillä on uudet suuntaviivat uusiutuville energialähteille, jotka heistelevät uutta kypsyyttä, joka on saavutettu teknologiassa, joka koskee uusiutuvia energialähteitä ja se, mitä me olemme nyt käymässä lävitse, on se, että olemme siirtymässä nyt näistä syöttötariffeista, jotka koskee näitä uusia energialähteitä, eh, tällaisiin eh, lisää hintoihin, jotka maksuivat, jotka olivat normaaliin markkinoille lisälle, tällaisiin huutokauppajärjestelmiin, jotka pitäisi olla käytössä vuonna 2017, jolloin integroidaan uusiutuvat energialähteet energiamarkkinoille, kilpailuun, energialähteistä, koska me uskomme, että energian tuotannon osalta uusiutuvissa energialähteissä hinnat menisivät alas ja että olisivat täysin kilpailukykyisiä ja tätä kautta voitaisiin auttaa myöskin kilpailun aikaansaamista suuremmassa määrin markkinoille, joka olisi hyväksi kansalaisille ja yrityksille. Herra Tosenovski, yksi vastaus. Kun mennään kansainvälisiin konferenssiin, on aina uusi aihe geonomia, tai siis uusi geopolitiikka energian alueella. Se on nyt syntynyt siksi, että on tilanne öljyn osalta ja, ja minkälaisia vaikutuksia öljyn hinnalla on. On nähtävissä sosiaalisia vaikutuksia, jotka liittyvät rahoituksen puutteeseen ja myöskin energiaturvallisuus, joka on nähty suhteissa Euroopan unionin ja Venäjän välillä. Joten meidän pitää määritellä selkeät prioriteetit ja myöskin luoda välineet, joilla saamme aikaan monimuotoistamista ja myöskin ja tämä eteläinen kaasu käytävä jotakin pitää tukea. Meidän pitää olla selkeitä siitä, mitä harjoittaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kumppaneiden kanssa näissä hankkeissa, jotta emme luo uusia esteitä, vaan me teemme parhaamme, jotta tämä hanke toteutuu menestyksekkäästi ja että otamme oppia menneestä, niin kuin totesitte. Ja viimeinen puheenvuoro herra Eriksson, herra Gierek ja Kappel viittasivat uusiutuviin tosiasiaan, että tarvitaan ei pelkästään älykkäitä verkkoja, vaan korkealaatuista energian varastointia, joka on tällaista integroitua. Jos katsotaan vielä kerran näitä kalvoja tutkimuskehityksen osalta, on näkemään, että mitä tulee energian tallentamiseen. Tämä on jotakin sellaista, missä olemme jäljessä aasialaisista kilpakumppaneista. Tämä asia pitää keskittyä, niin me ei pelkästään tuoteta uusiutuvaa energiaa, vaan että pystytään myöskin eh, siirtämään sitä ja, ja varastoimaan sitä, koska silloin tämä kehä on täydellinen ja se on tärkeä. Sitten 2018 28 kansallista energiapolitiikkaa, jotka maksavat, jotka ovat tehokkaita ja minusta nyt voisimme toimia paremmin tulevaisuudessa. Tässä, herra puheenjohtaja, pyrin vastaamaan, ainakin antamaan yhden vastauksen lukuisiin kysymyksiin, joita esitettiin valiokunnan jäsenille. Haluan kiittää kysymyksistä ja kiinnostuksista. Odotan mielenkiinnolla jatkokeskusteluja. Kiitos. it was for all of us. Tämä oli meille kaikille kovin kiinnostavaa. Yli pari tuntia kului tässä yhdessä lähes kuin toinen kuulemistilaisuus. Varapuheenjohtaja kolme kuukautta sitten. Vähän vähemmän stressiä oli tässä, se on myönnettävä. No niin, meilläkin, mutta lyhyesti oma kantani olisi siis se, että nykylainsäädännön täytäntöönpanto jäsenvaltioissa olisi yksi tärkein lähitulevaisuuden hanke – se on hyvin hankala ilman, että siirrytään yhteisöjen tuomioistuimeen. No, niinhän voidaan aina tietenkin tehdä, mutta parempi olisi hoitaa asiaa jotenkin toisin. Ja me odottamaan Euroopan komission uusia ehdotuksia, tiekarttoja, energiaunioniin, Pariisiin ja yhteenliittymien osalta. Miten koko tuo ongelmakokonaisuus ratkotaan. Nämä ovat tärkeitä asioita meidän valiokunnallemme. Kiitos oikein paljon, että olitte täällä tänään yli kahden tunnin ajan. Kiitos paljon. Well, Mr. Vice President. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Meillä on vielä yksi asia esityslistalla ja sekin on tärkeä. Well, I know that we've got a lot of meetings. My goodness. Okay. <laughs> Hyvät naiset ja herrat, mennään viimeisen aiheeseen esityslistallamme. Viimeisenä kohtana, jos voisin pyytää teitä nyt istuutumaan, hyvät ihmiset. If you don't want to... Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin istuutumaan. Jos ette halua tänne jäädä, pahoittelen sitä. Ei ole huono ajatus tänne jäädä. Jos haluatte lähteä kuitenkin, niin pyydän lähtemään hiljaisuuden vallitessa. Tapping the potential of innovation in the blue Tutkimuksen ennenvoinen hyödyntämättömät mahdollisuudet sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi. Esityslistan viimeinen kohta tänä iltapäivänä. Voisinko pyytää esittelijää, kollega Ferreira esittelemään tässä samat kantansa. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro, hyvä kollega. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tänään, nyt ja tässä, tarkoitus on käydä alustavaa näkemysten vaihtoa siitä, minkälainen lähestymistapa tässä mietinnössä voitaisiin omaksua, minkälaiset tavoitteet ja minkälaiset puitteet. Haluaisin myös komasti tietää jäsenten alustavia näkemyksiä, varjoesittelijöiden ja muiden meppien näkemyksiä. Myös komissiolta ja sen pääosastolta mielelläni kuulisin heidän näkemyksistään. Meret ovat olleet jo vuosikausia ihmiskunnalle hyvin tärkeä resurssi. Kun katsomme meriä, valtameriä, oikeastaan koko 1900-luvun ajan ja sitä aikaisemminkin on tapahtunut laadullinen muutos. Perinteiset toiminnot, kalastus ja merikuljetukset ovat johtaneet kehityksen uusille urille, uusiin aktiviteetteihin. Nyt meristä ja valtameristä haetaan aivan uuden tyyppistä resurssia. Oikeastaan perehdytään tähän valtameren resurssina aivan uudesta näkökulmasta. Ei keskitytä pelkästään kalastukseen ja merikuljetuksiin, vaan valtavasti kasvuahan on toki näillä sektoreilla tapahtunut viime vuosina. Täytyy muistaa myös matkailu. Mielenkiintoa on osoitettu entistä enemmän esimerkiksi öljyyn ja kaasuun meristä saatuna. Öljyä ja kaasua on toki haettu myös mantereelta, mutta merten alta porattava öljy ja kaasu, niin ikään ovat tärkeitä. Meillä on potentiaalia myös vuorovedessä, aaltoenergiassa ja myös merten biomassan avulla. Kaikkea tätä voidaan käyttää energiantuotannossa ja tästä tavasta on tullut yhä merkittävämpi. Kaiken kaikkiaan meillä on uusia suuria haasteita edessämme. Nämä ovat myös yhteiskunnallisia haasteita. Se, miten me vastaamme näihin haasteisiin, riippuu pitkälti siitä tiedosta, jota me saamme meristä ja valtameristä. Täytyy muistaa myös rannikkoalueet. En halua tässä vaiheessa puhua pitkään haluamme muistuttaa siitä, että meillä on nämä niin sanotut perinteiset sektorit ja sen lisäksi uudet nousevat sektorit. Kalastus, kuljetukset, energia, siirto, energiakuljetukset, matkailu, laivan rakentaminen, puolustusala, myös rannikkojemme puolustus on hyvin tärkeä asia muistaa. Niin ikään sää ja sen muutokset on huomioitava. Sisällyttäisin uusiin sektoreihin myös kalaviljelyalan. Kaikki nämä alat sekä uudet että vanhat sisältävät valtavia haasteita. Omassa mietinnössämme yritämme perehtyä sinisen talouden innovointiin. Pitäisikö tarkastella pelkästään näitä uusia nousevia aloja, vai pitäisikö puitteiston olla laajempi niin, että otettaisiin huomioon myös perinteiset alat? Tätä minä en vielä tiedä, sitä kysyn teiltä tässä yhteydessä. Meillä on valtava innovointimahdollisuus, kun katsomme esimerkiksi kestävyysnäkökulmasta kalan viljelyä ja sitä, että laitonta sääntöjen vastaista kalastusta vastaan tehdään työtä Koko tähän alaan liittyy valtava innovaatiopotentiaali. Tähän liittyy niin ikään työpaikkojen luomispotentiaali. Miten voidaan tuottaa enemmän kalaa kalaviljelyksen kautta, synnyttää uusia työpaikkoja, kenties luoda myös uusia kalalajeja. Eli miten perehdymme tämän prosessin alku- ja myös loppuvaiheisiin. Tarvitaan uusia aluksia, laivan rakennusala täytyy huomioida. Markkinat ovat avautuneet, niitä on avattu ja asialaiset laivan rakentajat ovat vallanneet markkinaosuuksia. Innovoinnin kautta me kuitenkin voimme toimia tällä alalla. Ja nimenomaan niin, että toimimme täsmäinnovointien kautta. Näin voimme taistella myös kaukoidan kilpailua vastaan. Meillä on siis aika lailla työsarkaa. Tässä mietinnössä puhuin jo rannikkoalueiden puolustamisesta. Siinäkin on paljon toimintaa ja innovointia. Mutta aivan ilmeistä on, että uudet sektorit, bioteknologia, uudet meren mukanaan tuomet resurssit, ovat tässä päällimmäisinä. Ja sitten luonnollisesti innovoinnit ja työpaikkojen luominen, tutkimus- ja kehitystoiminta. Eli mitä kaikkea tulisi mietinnössä kattaa? Tätä teiltä haluan kysyä. Sitten ihan vain muutama sivukommentti. On tiettyjä huolia, jotka tavalla tai toisella tulisi nostaa esille mietinnössä. Puhumme hyvin arkaluontoisista resursseista. Ne ovat niin moninaisia, niihin sisältyy erilaisia ympäristö- ja ekologisia arvoja. Ne ovat haavoittuvaisia ja näin ollen on huomioitava myös suuren yleisön intressit. Valtioiden on oltava mukana päättämässä siitä, miten näitä resursseja Äh, hyödynnetään. Meillä on kansalaisten intressit ja myös yksityiset ja julkiset intressit huomioitavina. Näen, että puheaikani on jo käytetty loppuun. Päätän puheenvuoroni. Haluaisin vielä kuitenkin mainita muutaman seikan, jotka on mainittu myös komission tiedonannossa – meillä on olemassa tiettyjä rakenteita ja niiden rooli tulisi huomioida. Meillä on myös rahoitusohjelmia tälle alalle. Minkälaisia tavoitteita tässä tulisi pitää mielessä? Kiitos paljon esittelijä. Saatte uuden puheenvuoron keskustelun lopuksi sitten varjoesittelijät. Edustaja Dali ensin, olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Ferreira tästä yksityiskohtaisesta johdannosta. Kun keskityn tähän, niin tutkin asioita vähän ja komission sen Kigankin sanoi, että Marsista ja kuusta luultavasti tiedetään enemmän kuin meren pohjasta. Ja hän on kyllä ihan oikeassa, kun katsotaan sinistä taloutta ja innovointia, jotka liittyvät liittyvät meriin ja valtameriin ympärillämme. Hän mainitsi sen, että merialan innovointi voi auttaa meitä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ja menisin pidemmällekin ja sanoisin, että innovaatiot ja sininen talous voi auttaa meitä myös haasteissa, jotka liittyvät talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen tänä päivänä, kun paljon kriiseistä puhutaan. Aluksi haluaisin kiittää komissiota tästä toiminta suunnitelmasta, innovoinnista ja sinisen talouden mahdollisuuksista. Tässä on varmasti kasvun mahdollisuuksia EU-ssa. Viittaan eri aloihin, kuten Ferreira mainitsemiin vesiviljely, rannikot, turismi, siniset meret ja energia ja kaivannaistoiminta meren pohjassa – tässä voimme olla tilanteessa, jossa me voimme tukea kestävää kehitystä ja työllisyyttä meriteollisuudessa. Me voimme saada aikaan kasvua, offshore, uusiutuvat energialähteet, voimme tukea tutkimusta siniseen bioteknologiaan, mutta ennen kaikkea tässä työssä on kehiteltävä osaamista, taitoja. Tarvitsemme paljon enemmän ja paremmin kohdennettua koulutusta. Tämä on mahdollisuutemme, kun ajatellaan työpaikkojen luomista tulevaisuudessa. Lisätutkimus on tarpeen ja yhteistyö tutkimuksen alalla. Näin voidaan todella luoda ympäristö, joka edistää tutkimusta. Voimme tukea pk-yrityksiä samalla, kun tuemme myös yksityisen ja julkisen tahon yhteistyötä. Kolme seikkaa lyhyesti. EUn pitäisi hyödyntää hyvin sinisen talouden tuomat mahdollisuudet, siksi tarvitaan hyvin koulutettua työvoimaa, jolla on riittävästi osaamista ja tietoja ja myös mahdollisuuksia käyttää tuoreinta teknologiaa ja sen luomia välineitä. Toiseksi Uskon, että kaikilla jäsenvaltioilla on tässä merkittävä rooli. Toivoisin kuitenkin, että näette sinne enemmän yhteisiä toimia. Erityisesti ajatellen, että monet keskeiset kysymykset on hoidettava EU-tasolla ja jäsenvaltiotasolla. Tässä viittaan kolmeen alaan erityisesti. Tieto, osaamiskuilun sulkeminen meristämeren pohjasta, yhteistyö tutkimuksen alalla ja kolmanneksi tutkijat, insinöörit, osaava työvoima, joka voi käyttää uutta teknologian avuksi meriympäristössä. Yksityisellä sektorilla kolmanneksi on tärkeä rooli – tässä koko kysymyksessä yksityinen sektori voi katsoa, mitä tutkimusta markkinoilla todella tarvitaan ja käyttää hyväkseen hankkeita. Lopuksi sanoisin, että innovointi ja sininen talous voi auttaa EUn oikealle tielle talouden osalta ja kehitellä rannikkoalueita Euroopassa. Toimilla on paljon potentiaalia tässä ehdotuksessa, jotta merten Resursseja voidaan käyttää kestävästi, voidaan edistää kasvua ja työpaikkoja Euroopassa. Mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden kanssa tässä valiokunnassa, yhdessä komission kanssa myös, ja esittelee Ferreran kanssa ehkä meillä on mahdollisuus vastata hänen kysymyksiinsä siitä, mihin pitäisi keskittyä, kun jatkamme yhteistyötämme. Kiitos. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta asiaryhmän nimissä. Sitten kollega Maragall vihreästä ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Minusta, kuten herra Ferreira hyvin selitti, me olemme kohtamassa hyvän mahdollisuuden käydä sovellisesti läpi tätä kysymystä josta voimme katsoa, että kyllä asiassa, joka on unohtunut, ajatellen keskeisiä strategioita, joita Euroopan unionilla on. On monia ohjelmia, on paljon työtä, jota on tehty, mutta ei ole olemassa todellista strategiaa, ei ole todellisia tavoitteita ja sitoumuksia. Joten meillä on hyvä työasiakirja, mutta se vaikutelma, joka syntyy ja, ja, ja painopiste, joka näyttää samalta työstä, on jotakin, mikä vaikuttaa myönteisesti ja jota, jonka osalta voidaan ottaa yhteistä meidän kaikkien kannalta. Mutta tästä komission asiakirjasta sanoisin, että se on hyvin keskittynyt tällaisiin meren resursseihin, mutta siinä on katsottu myöskin sellaisia mahdollisuuksia, siinä voisi olla kasvun edistämiselle. Ja totta kai näin on, mutta myös näyttää, että tässä, kuten herra Ferreira manissi, meidän täytyy vetää tiettyjä rajoituksia. Se ei täytyy olla tietty tasapaino tässä ajatellen mahdollisuuksia, jotka ovat varmastikin uskomattomia, nimenomaan taloudellista puolta, ja sitten myöskin sitä, että toisaalta on kestävyyttä, suojellaan ympäristöä ja pitkällä tähtäyksellä katsottava myös sitä, mitkä ovat yhteiskunnan etuja. On myös tietty riskejä myöskin, jos ajatellaan nyt puheenjohtaja Junckeria, koska me työskentelemme tiettyjä jaksoja. On olemassa tietty malli, jota käsitellään tietyn aikaa ja, ja sitten täytyisi siis huolehtia siitä, että tämä pantaisiin tämäkin asia yhteyksiin muiden ohjelmien ja muiden tavoitteiden ja, ja tavo- ponnistelujen kanssa. Totta kai me paremmin saadaan lisää tietoa, mitä saadaan aikaa myöskin eh, tutkimusta ja koulutusta, jota olisi parantaa, jotta päästäisiin eteenpäin tällä kentällä, mutta olen yhtä mieltä myös siitä, että nämä suuret eh, kokonaisuudet ovat aika laajoja ja että meidän pitäisi komissiolta lisää konkretisointia, tavoitteita ja valvottavissa olevia kohteita, joita tämä parlamentti voisi tehokkaasti myöskin eh, omalta osaltaan tehokkaasti käsitellä. Täällä on puhuttu näistä eh, resursseista ja asiantuntijat puhuvat siitä, että on olemassa tällainen habitat mapping, jossa puhutaan eh, profiileista, rikkauksista, erityispiirteistä ja sen sellaisesta. Mutta täytyisi myöskin puhua äh, rannikkoalueista. Mutta kaikki kasvu, kaikki edistykset tutkimuksessa, jotka miksi on otettu se tässä raportissa, niihin täytyisi liittyä tavoitteita, jotka jotka, jotka liittyvät suojeluun, jotta suojellaan riskeiltä ja myöskin otetaan huomioon myöskin se, mikä sitten on samaan aikaan välttämätöntä. Ja Minusta on hyvä päästä eteenpäin tässä asiassa. Pitäisi päästä eteenpäin puhtaasta koordinoinnista ja olemassa olevista ohjelmista. Ja uskon, että me pystymme määrittelemään kyllä strategian ja tavoitteita ja pystymme kestämään myöskin indikaattoreita ja voisimme puhua kaikista näkökannoista, jotka liittyisivät tähän asiaan, joka liittyy tähän siniseen talouteen. Max. Kiitos oikein paljon näistä huomioista. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron, kollegat? Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Yes. Kiitos. Kyllä. Ihan lyhyesti haluaisin puhua työpaikoista ja tämän merkityksestä työpaikkoja ajatellen. Mm. Minä edustan Lounais-Englantia. Jos tunnette karttaa, niin meillä on rannikkoa melko paljon – siellä on myös paljon yhteisöjä, jotka ovat heikossa asemassa, matala palkka, työpaikkoja, epäsäännöllisiä työpaikkoja. Ja sinisen talouden innovoinnit liittyvät erityisen hyvin vuorovesienergian käyttöön. Siksi tarvitaan siis korkeasti koulutettua työvoimaa. Eli halusin siksi linkittää sinisen talouden pysyviin työpaikkoihin, niin hyvin työpaikkoihin, joita niin kipeästi tarvitaan. Kiitos hyvä kollega luvallanne. Pyytäisin Euroopan komission edustajan kommentteja Maare pääosastolta. Reking, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä osa pääosasto Maren tekemää työtä. Kasvu- ja työpaikkapotentiaali niin sanotussa sinisessä taloudessa, meritaloudessa, on mahdollisesti huomattava ja voi vielä tästä kasvaa. Tässä mielessä tämä on hyvä uutinen, kun ajattelemme, miten sininen kasvu voi edesauttaa ihmisiä pääsemään takaisin työpaikkoihin, erityisesti rannikkoalueella. 2012 annamme tiedonannon, jossa perehdyimme sinisen talouden mahdolliseen kehitykseen. Katsottiin, että 2-3 miljoonaa työpaikkaa voitaisiin luoda vuoteen 2020 mennessä, jos ryhdyttäisiin oikeisiin poliittisiin toimiin. Me olemme yksityiskohtaisemmin perehtyneet tiettyihin aloihin, erityisesti merten energia-alaan. Meillä on myös merienergiafoorumi, siellä päätoimijat, poliitikot ja teollisuus perehtyvät aaltoenergia, merienergiaan ja katsomme, että tässä on kyllä potentiaalia kehittää kotoperäistä hiilivapaata työpaikkoja synnyttävää energiaa EU-hun tuleviksi vuosiksi. Tässä tiedonannossa olemme perehtyneet myös taitoihin ja innovaatoihin. Sininen talous ei voi onnistua, jollei meillä ole oikeaa taitoa äh, omaavaa työvoimaa. Meillä on EUn rahoittamia ja jäsenvaltioiden rahoittamia tutkimushankkeita, innovaatioita, jotka voivat edesauttaa myös muiden alojen kehitystä. Me emme puhu pelkästään uusista aloista, kuten bioteknologiasta ja merenpohjan hyödyntämisestä, vaan voimme saada uutta pontta myös perinteisille aloille, kalastukseen ja laivarakennukseen. Horisontti 2020 ja sen tutkimusosa on käyttänyt huomattavasti varoja sinisen talouden investointeihin ja on valittu työohjelmaan tuleva, tälle vuodelle monia hankkeita. Innovaatiot eivät tietenkään toteudu tyhjössä. Innovaatiot sinisessä taloudessa ovat tulosta vuorovaikutuksesta tutkijoiden, teollisuuden kesken niin, että saadaan äh, tuloksia hyödynnetyksi EU:ssa ei niinkään välttämättä ole osattu hyödyntää tätä potentiaalia niin, että tutkimus saataisiin todella kaupallistetuksi. Tiedonanto voi olla jonkinlaisena suunnanantajana niin, että ne läpimurrot, mitä tutkimuksessa saadaan aikaiseksi horisontti 2020 alalla, ja toivon myös, että tiedefoorumit, tutkimusfoorumit voivat tuottaa meille yhteyksiä liike-elämän ja tutkimuksen välille. Tätä kautta voimme ainakin rohkaista innovointiin. Kiitos puheenjohtaja. For your remarks. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Näin kuulimme Euroopan komission kannan siihen, miksi lähdettiin toimimaan tällä saralla. Hyvin tärkeä meille kaikille. Nyt pyytäisin esittelijää, kollega Ferreira, tekemään yhteenvedon. Tähän loppuun. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. tarkkaan kuunnellut ihmisten ajatuksia ja näkemyksiä ja myöskin komission kommentit. Näyttää siltä, että olisi ollakin suuria mahdollisuuksia työpaikkojen luomiselle. Ja asia, jota en käsitellyt kovinkaan paljon aluksi, oli asia, joka liittyy koulutukseen, siihen, että käytettäisiin varoja innovaatioihin, kehitykseen ja myöskin koulutukseen, että olisi olemassa ihmisiä, joita tarvitaan. Totta kai me olemme nähneet viime vuosina kehitystä ja aikoin asiat ovat menneet väärään suuntaan, otettava askeleen takaisinpäin, koska on tehty vääriä investointipäätöksiä. Meidän täytyy kouluttaa ihmisiä, me tarvitsemme kunnollisia investointeja. Meidän pitää tehdä asiat niin, että ne tehdään parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, että ihmiset voivat tehdä tutkimuksensa, työnsä, parhaissa mahdollisissa puitteissa. Joten tämän täytyy olla yhteensopivaa niiden tavoitteiden kanssa, joita meillä on. Me puhumme vuoden 2020 puitteista. On sanottu, että on jo valittu hankkeita tälläkin alueella, joten meidän selvästikin on saatava nyt tällainen alustava arvio siitä, miten tämä sujui ja miten tutkimuksen puiteohjelma on toimenpanossaan onnistunut. On varmasti joitakin ajatuksia, jotka liittyvät tähän. Mutta on muistettava myös se, että on ollut leikkauksia ja on arvioitava myös leikkauksien vaikutukset tähän alueeseen. Ja pidän tässä nyt erityisesti mielessäni kestävyyttä. On oltava jotakin sellaista, mikä näkyy kaikessa, mikä tässä raportissa on mainittu. Meidän ei pitäisi toistaa samoja virheitä, joita maalla on tehty nyt merellä. Ja meidän pitäisi toimia niin, että emme käytä resursseja tavalla, joka ei ole kestävä. Meidän ei pitäisi uudelleen toimia samojen vaurioittavien mallien mukaisesti, joita olemme käyttäneet maalla nyt, kun toimimme meressä tai merellä. Tästä olen täysin yhtä mieltä. Myöskin mittakaavasta minusta meidän ei tulisi keskittyä pelkästään yhteen esille nousevaan sektoriin, kun on kysymys merenpohjasta, vaan meidän pitäisi katsoa myöskin erinäisiä asioita. Komission edustaja DG Mare mainitsi tämän, ja tässäkin on yhtä mieltä. Mitä voisi sanoa, että tässä se olisi, muuta lisättävää ei minulla ole. Meillä tulee lisää mahdollisuuksia käydä keskusteluja tulevissa kokouksissa tarkastella tätä äärimmäisen mielenkiintoista aihetta. Yksi asia, jota minusta pitäisi käsitellä, on asia, josta tässä puhun kenties varjoesittelyiden kanssa, on se, että olisi ehkä hyvä pitää valiokunnassa kuulemistilaisuus tästä aiheesta. Meillä on paljon tehtävää, ehkä ei kenties ole mahdollisuutta enää saada tällaista asiaa jotenkin aikatauluun sisällytettyä, mutta ehkä löytyy jokin tapa – jolla saadaan ihmisiä, jotka toimivat tällä alueella, koottua yhteen. Kiitos oikein paljon. Tällainen ehdotus tulisi tehdä koordinaattoreiden kautta, jotta tämä ehdotus voidaan ottaa harkinnan kohteeksi. Mietintöliennoksen käsittely 23.–24. maaliskuuta, määräaika tarkistusten jättämiselle 20 ensimmäinen päivä maaliskuuta. Ei muuta tältä päivältä. Kiitos, että olitte täällä tänään. Seuraava kokous on 23. helmikuuta kolmesta puoli seitsemän iltapäivällä ja 24. 9. kello 12.30. Ja vielä iltapäivällä kolmesta puoli seitsemään. 23. 24. helmikuuta. Siis kiitos oikein paljon. Nähdään kolme viikon kuluttua.